ma I mean, as you wish. It's the same, honestly. Now we know each other. I can, yeah, if they can. It's easier because you don't. Yeah, yeah. So I will tell. Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, pyytäisin, että käytte istumaan, jotta voimme aloittaa tämän parlamenttien välisen konferenssin seuraavan osion. Tämä on ollut hyvin menestyksekäs jo. Me olemme käyneet erinomaisia keskusteluja tässä vakausmekanismista. Ja nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtaja Mario Teenu. Kiitoksia, että saavuitte tänne. Hän juuri toimi puheenjohtajana ensimmäisessä euroryhmän kokouksessaan – Ekofinissä ja nyt hän on täällä esittelemässä aiheensa ja sitten meillä on aikaa lyhyesti esittää kysymyksiä ja saada sitten viimeinen vastaus sen Teenulta. Ja ehdottaisin, että ne jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, nostavat käden pystyyn ja sitten täällä Claudia katsoo sinne teidän suuntaan ja näitä kortteja ei siis kerätä, mutta vain muutama puhuja ehditään ottaa, koska kello 15.45 meidän täytyy siirtyä sitten seuraavaan kokouksen osioon. No niin, haluaisin nyt antaa puheenvuoron arvoisalle yhteispuheenjohtajalle Mendas Tojaanolvalle. Hän on rahoitus- ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Bulgarian parlamentissa. Olkaa hyvä. Благодаря. Уважаеми господин Гултиери, уважаеми господин Kiitos, edustaja Gualtieri. Arvoisa herra Sentenu, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, Minulla on ilo toimia yhteispuheenjohtajana tämän iltapäivän kokouksessamme. Mielelläni kuuntelen puheenvuoron, jonka Mario Centenu pian pitää. Me puhumme euroalueen talouden ohjauksesta ja hallinnasta ja pankkiunionin loppuun saattamisesta. Bulgaria ensimmäisenä puheenjohtajuuskautenaan on toiminut hyvin aloitteellisesti, jotta voimme tehostaa talous- ja rahaliittoa. Nyt kuitenkin herra Senteenu, olkaa hyvä. Thank you very much. Honor- Kiitoksia. Arvoisat parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Kiitoksia, että kutsuitte minut osallistumaan konferenssa. Käsitellään tämän vuoden Euroopan talon ohjausjaksoa parlamentissa viikolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen täällä Euroopan parlamentissa euroryhmän jo puheenjohtajan roolissa. Olen iloinen tästä, kun täällä ollaan on koottu yhteen kansallisia parlamentteja, on ilo ja kunnia olla paikalla. Viime vuosina vaikeuksien edessä olemme tehostaneet talouspolitiikan koordinointia EU-ssa. Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on yksi suurista saavutuksistamme ja hyvä esimerkki eurooppalaisesta aloitteesta. Tätä kautta saadaan aikaan parempaa kansallista ja eurooppalaista politiikkaa ja tuloksia ja tämä liittyy läheisesti rahaliiton su- sujuvaan toimintaan. Kaikki tehdään demokraattisesti vastuuvelvollisella tavalla. Tämä on monimutkainen prosessi, mukana on jäsenvaltiot valtiot ja instituutiot, mutta mitään muuta keinoa ei ole rakentaa Eurooppaa. Olen tehnyt tiivistä työtä kollegojeni kanssa jotta löydettäisiin ratkaisuja euroalueelle ja saataisiin se vahvemmaksi ja häiriöitä kestävämmäksi. Jotta se toimii paremmin monille eikä vain harvoille, niin me emme voi unohtaa poliittisia tavoitteitamme. Ja tässä tarvitsemme edustajia sekä Euroopan parlamentissa että kansallisista parlamenteista. Te olette jo keskustelleet joukosta tärkeitä kysymyksiä, miten syvennetään talous- ja rahaliittoa aiemmin tänään. Ja olen kuullut erilaisia näkemyksiä komissiolta, EKPltä ja kansallisilta parlamenteilta me jaamme yhteisen näkemyksen hyödyistä ja edusta, joita emuun liittyy ja miksi on tarvetta viedä se rakenteena loppuun. Tämä kokoaa meidät. Tänään haluaisin puhua euroryhmän puheenjohtajana näistä näkymistä sen jälkeen, kun ollaan monia vuosia keskitytty kriisinhallintaan, euroryhmä lopultakin pystyy kiinnittämään täysillä huomionsa siihen, että voidaan viedä loppuun, loppuun emun rakenteet. Tavallaan tämä, tämä on sekä sopivaa että kannustavaa, palkitsevaa. Mielestäni näin voidaan tunnustaa kaikki se ankara työ, jota euroalueen jäsenvaltiot ja toimielimet ovat yksittäin ja kollektiivisesti tehneet voittaakseen pahimman kriisin su- suuren 30-luvun jälkeen. Kriisin aikana kansalaiset eivät koskaan menettäneet luottamustaan valuuttaansa. Tietenkin viittaan tässä euroon Kovinakin aikoina valuuttamme vahvisti asemansa globaalina maksuvälineenä. Nyt 9, 19 kasvun kauden jälkeen ja vakaan työpaikkojen luomisen jälkeen euro pidetään globaalin kasvun moottorina ja me olemme onnistuneet vahvistamaan elpymistä huolimatta joistakin vakavista sokeista vuonna 2015 ja 2016. Kyllä kasvua tukeva rahapolitiikka on ollut tässä omassa roolissaan ja sillä on ollut merkitystä elpymisen kannalta, mutta tämä ei ole koko tarina. Minulle euroalueen vahva kasvu toiminta osoittaa, että taloutemme ovat tulossa yhä kestävämmäksi. E- ehkä enemmän kuin myönnetäänkään. Minulle euroalue on vahva ja se tuloksellisuus osoittaa, että kansantalouksistamme on tullut yhä enemmän, yhä kestävämpiä enemmän kuin niille on, on arvioitu. Euro on tietenkin kaikkein tärkein hanke integraatiossa viime vuosikymmenen. Kansallisten uudistusten kautta ja instituutiouudistusten kautta olemme osoittaneet, että olemme todella päättäväisiä. Haluamme tehdä sisä, yhtenäisvaltuusta, yhtenäisvaltuusta menestystarina, joka kestää. Nyt on merkitystä sillä, että tämä päättäväisyys viedään loppuunsa. Euro on keino saavuttaa jotakin, eikä mikään lopputulos sinällään. Se on olemassa miljoonien kansalaisten arjessa. Se on olemassa, jotta voidaan vahvistaa yrityksiämme, jotka tekevät työtä suurimmilla sisämarkkinoilla koko maailmassa. Euro on olemassa, jotta voidaan lisätä taloutemme häiriönsietokykyä, jotta voidaan jakaa vaurautta laajemmin, saada aikaan enemmän tilaisuuksia ja työpaikkoja myös tätä kautta. Se on olemassa myös sen takia, että se, se palvelee poliittista hanketta, joka kokoaa maamme kansalaisemme yhteen. On helppo ymmärtää, että euro on hyvin merkittävä. Meidän tehtävänämme on jatkossakin pitää sitä vahvana ja vahvempana. Meidän pitää uudistaa kansantalouksiamme niin, että ne pystyvät kestämään seuraavan kriisin ja sopeutumaan haasteisiin, joita teknologinen ja demografinen muutos tuo mukanaan. Kansallisella tasolla tässä tarvitaan huolellisesti säädettyä politiikkaa, koktaaleja, joissa varmistetaan kestävyys ja tuetaan kasvua. Ja ennen kaikkea pitää lisätä meidän kasvupotentiaaliamme. On selvästi tärkeää, että tämä positiivinen vire säilyy ja kun näin teemme, jätämme yhä enemmässä määrin kriisin jälkimainit jäl- taaksemme. Nyt ovat talouden kannalta hyvät ajat, suotuisa taloudellisen, talouden näkymä ja poliittinen kalenteri antaa ainutlaatuisen tilaisuuden jäsenvaltioille toimia, ei vain yksilö, yksilötasolla maakohtaisesti, vaan myös kollektiivisesti. Tarkoitan tälle sitä, että jäsenvaltiot ovat, ovat kestävämpiä ja vauraampia, jos ne täysillä käyttävät sisämarkkinoiden mahdollisuuksia kaikkine ominaisuuksineen. Äh, sitten siihen, mitä viiden puheenjohtajan kertomuksessa puhutaan äh, rahoituksessa unioniksi, jossa puhutaan integroidusta rahoitusmarkkinoista ja sisämarkkinoista. Uskon vakaasti, että rahoitusunion, jossa on mukana pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni, on, oletta- on välttämätön osa hyvin toimivaa talous- ja rahaliittoa integroitunut rahoitusjärjestelmä on tavallaan peilikuva yhteiselle rahapolitiikalle. Ilman tätä ei ole mahdollista täysin hyötyä yhtenäisvaluutan eduista. Kriisi osoitti, kuinka haavoittuvainen euroalue oli kun hallitukset ja pankit evättiin mark- markkinoilta rahoituksellinen sirpaloituneisuus tuli suureksi huolenaiheeksi. Asiat ovat sitten parantuneet, ei vain asteittain, tai asteittain, ja nyt vieläkään emme ole siellä, missä pitäisi olla. On hyviä syitä olla kunnianhimoinen ja pyrkiä kohti täysimittaista rahoitusunionia. On rohkaisevaa, että johtajamme ovat tunnistaneet pankkiunionin loppuun viemisen ykkösprioriteettina. He odottavat, että siitä tehdään konkreettisia päätöksiä kesäkuussa. Minäkin olen luottavainen sen suhteen, että tämä tulee olemaan mahdollista. Minkä takia tämä on tärkeää? sen takia, että se mikä minua huolettaa on, että sirpaloituneisuus lisää kustannuksia kaikkien kohdalla. Se rajoittaa vaihtoehtoja yrityksille ja kansalaisille. On vaikeampi silloin rahoittaa hyvää yritystä ja silloin on vaikeampaa löytää hyviä vakuuttajia. Kun minä puhun konkreettisista päätöksistä kesäkuussa, en puhu jälleen uudesta edistymiskertomuksesta, vaan puhun konkreettisista toimenpiteistä, joihin pitää ryhtyä. Keskustelut pankkiunionin loppuun viemisestä kiertävät ympäri eh, pankin tasetta ja riskinjakoja ja vähentämistä. Me olemme saaneet aikaan paljon kriisivuotena, mitä tulee riskin vähentämiseen. Portugalin valtiovarainministerinä tiedän tämän asian varsin hyvin. Me olemme korjanneet epätasapainotekijöitämme. Tällä hetkellä meillä on kauppataseen eh, ylijäämä Budjettivajeemme on lähellä yhtä prosenttia, se on siis laskenut valtavasti. Me korjasimme ja pääomitimme pankkijärjestelmämme. Me nautimme vahvasta kasvusta ja laskevasta työttömyydestä. Lopuksi kaikki kriisit jättävät oman maksunsa maksettavaksi ja tähän on nyt puututtu. Järjestämättömät lainat vähenevät ja julkinen velka laskee jyrkästi. Toisin sanoen, me pidämme oman taloutemme kunnossa, olemme oppineet menneisyydestä. Kun minä katson yksityisen ja julkisen riskin tasoa vertailtavilla alueilla maailmassa, vaikka USAssa, niin tulee, minusta on selvää, että euroalueella on kiinni otettavaa riskin jako on tärkeää koska silloin voidaan tasoittaa talousta vaihtelua tietyllä asuilla. Se lisää myös häiriönsietokykyä, se tukee taloutta äh, laskusuhdanteelta riskejä voi tapahtua yksityisillä markkinoilla, samoin äh, finanssimarkkinoilla. Molemmissa asioissa euroalue on USA jäljessä, mutta samanaikaisesti eh, suurempi riskinjako yksityisen sektorin, niin sen vähemmän tarvitaan ehkä verotuksellista välintuloa. Tulevina kuukausina teen työtä yhte- kollegoiden kanssa, jotta voidaan viedä euroalueen asioita eteenpäin. Tämän ei pitäisi olla mikään voittamaton haaste. Loppujen lopuksihan me emme aloita nollasta. Euroopan keskus keskuspankki on saanut tehtäväkseen pankkien valvonnan ja meillä on nyt säännöt, jotka pakottavat e- kaatuneiden pankkien velkojat maksamaan osansa ennen veromaksajia. Huomattavaa edistystä on myös tehty, tehty jotta vähennettäisiin riskiä. Pankit ovat vahvistaneet taseitaan, lisänneet pääomavarojaan ja vähentäneet järjestämättömien lainojen kantaa. Sitten kun päästään yhteiseen ymmärrykseen siitä, mikä on tämän päivän tilanne, silloin on helpompi sopia hienosäädöstä, tai ehkä tarvitaan, jotta voidaan puuttua moraalikatoon, joka liittyy tähän riskinjakokysymykseen. Voin vakuuttaa teille, että otan tästä ilmaisun huolen vakavissani. Puhun nyt tästä varsin suoraan. Ensinnäkin Kukaan ei pyydä mitään pysyviä tulonsiirtoja tai siirtoja. Kukaan ei aio luoda järjestelmää, jota käytettäisiin hyväksi vapaamatkustajien toimesta. Pankkiunioni palvelee siinä, että kaikkien taloudet tulevat kestävämmiksi riskien kokoamisen kautta. Riskien kokoaminen todennäköisesti parhaiten käsittää tämän äh, mm, yhteisvastuun käsitteen. Uskon, että on mahdollista saada aikaan uusi edistymiskertomus asiasta, jossa kerrotaan lisäyksityiskohtia pankkiunionista. Tähän liittyy jotakin avainaspekteja. Niin kuin useimmissa muissakin valuuttayhteisöissä, tässä pitäisi olla mukana yhteinen talletussuojajärjestelmä, kun tällainen järjestelmä on käytössä, se parantaa säästäjien suojelua, vähentää pankki, pankki, anteeksi, talletuspakon suojele talouspalvelta. Meidän pitäisi myös ripeästi saada aikaan yhteinen, uskottava järjestäytymisvarajärjestely. varajärjestely. Taas vertaan tässä USAhan, jossa valtiovarainministeri on tämä varajärjestely integroitunut pankkijärjestelmä, jossa on yleiseurooppalaisia pankkeja, se on välttämätön, mutta ei riittävä ehto hyvin toimivalle EMUlle. Joten nyt käsittelisin toista komponenttia rahoitusunionissa pääomamarkkinaunionia. Pääomamarkkinaunioni on välttämätöntä lähinnä, lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin se lisää sisämarkkinoiden tehokkuutta. Ö, tavallisella kielellä tässä voidaan säästäjät ja lainanottajat tavallaan kohtaavat toisensa siellä, missä tarvitaan. Tämä kannustaa sijoituksiin ja eh, innovaatioon ja lisää meidän kokonaiskasvupotentiaaliamme, erityisesti jos rahoitus suunnataan kestäviin, rajat ylittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Toiseksi pääomamarkkinaunioni on keino vähentää vallalla olevaa liiallista tukeutumista pankkilainaan. Kun kehitetään pääomamarkkinaunioita, niin se on todella vakauteen liittyvä hanke. Tämä on selvästi tällainen kaikki voittavat tilanne. Siinä tulee konkreettista hyötyä ei vain yrityksille, myös kansalaisille. E- Euroopan kansalaiset tulevat hyötymään suurimmasta kasvusta ja työ, suurimmasta määrästä työpaikkoista, pystyvät monimuotoistamaan säästöjä ja saamaan paremman tuoton säästöjen. Pääomamarkkinaunioni tietenkin on laaja projekti, jossa vaaditaan toimintaa monilla eri rintamilla. Esimerkiksi, jotta voidaan prosessoida paremmin pääomavirtoja. Me tarvitsemme kunnollisen rahoitusarkkitehtuurin. Tämän lisäksi meidän pitää poistaa rajat ylittäviä esteitä varavirroille. Tämä liittyy kysymykseen, kuten informaatiosymmetrian verotus, maksukyvyttömyyslainsäädäntö ja yleisemmin laatu eri instituutioissa. Tämä ei ole helppoa. Tämä on pitkän aikavälin projekti, mutta se saa nyt uutta vauhtia ja ansaitseekin sen ja sen pitää näkyä enemmän keskustelua, kun puhutaan EMUsta. Tietenkin on myös sel- selkeitä synergioita pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin välillä. Mitä nopeammin edistytään molemmissa kysymyksissä, sen vähemmän vai se helpompaa on löytää yhteistä alaa tärkeissä kysymyksissä, kun, kuten siinä, että kehitetään yhteistä vakausmekanismia, yhteistä rahoituskapasiteettia ja saadaan aikaan parempia verosääntöjä, usko, anteeksi, finanssipolitiikan sääntöjä. Uskon, että finanssipoliittisen vastuun kautta euroalue hyötyy ja voidaan myös tavallaan tämä tavallaan luo vakautta niin kuin muutkin, muutkin kypsät valuutta-alueet. Se antaa väliaikaista helpotusta maille, jotka läpikäyvät vakavia taloudellisia laskusuhdanteita ja tänä, tätä kautta voidaan vahvistaa yksityistä riskinjakomekanismia. Tässä tuetaan myös EKP-rahapolitiikan välittymistä reaalitalouteen. EMU 5 puheenjohtajan raportti, tiekaarat vuodelta 16 ja niin edelleen. Tätä kautta voidaan välittää, mitkä tavoitteemme ovat. Olen tehnyt itse selväksi, kun hain euroryhmän puheenjohtajaksi, että me poliittisina virkamiehinä, meillä on velvollisuutena selittää näitä reformeja kansalaisille, joita toteutamme. Siis kun me puhumme pääomamarkkinaunionista, meidän pitää selittää, että teemme silloin startup-yrityksille Suomessa esimerkiksi löytää rahoitusta Ranskasta vaikka, tai irlantilaiselle eläkeläiselle, että hän voi sijoittaa säästönsä Saksaan, tai sitten keskisuuri pörssiyritys Espanjassa voi saada rahoitusta Alankomaista. Näin annetaan tilaisuuksia kansalaisille ja yrityksille yhtä lailla. Näin me laajennamme kasvupotentiaaliamme. Nyt sitten viimeiseen kohtaan, niin meidän pitää varmistaa, että kun syvennämme talous- ja rahaliittoa, niin tähän prosessiin liittyy demokraattinen vastuuvelvollisuus. Tämä ei ole mitään ikkunasomistusta. Äh, hiljattainen poliittinen sykli on osoittanut, että on vahvaa tukea eurooppalaisille hankkeille ja eurolle äh, mielipidetutkimukset ovat olleet samansuuntaisia. Meillä on selkeä mandaatti saada aikaan tuloksia. Meidän pitää olla pragmaattisia, kun etsimme ratkaisuja, niin kuin olemme olleet kriisinkin aikana, mutta tämä ei saa tapahtua heikompien demokraattisten ratkaisujen hinnalla. Perussopimukset ja muita säädöksiä tullaan noudattamaan, mutta ne, niiden ei pidä estää meitä löytämästä luovia ratkaisuja, jotta voimme täyttää kansalaistemme odotukset. Parlamenttien väliset kokoukset, niin kuin tämä tämänpäiväinen, on, on hyvä esimerkki siitä, että olemme sitoutuneita ottamaan kaikki mukaan ja haluamme jatkossakin saada aikaan demokraattisia onnistuneita hankkeita, kuten Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja sen Teeno tästä tärkeästä alustuksesta. Meillä on kuusi puheenvuoropyyntöä ja koska meillä on vain 18 minuuttia aikaa, meidän pitäisi todella tiukasti pitää kiinni tuosta kahden minuutin puheajasta, siis kaksi minuuttia per puhuja. Aloitan nyt herra Erik Vertistä. Hän tulee Ranskan kansalliskokouksesta. No, une très, très brève. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt kysymys. Euroryhmän puheenjohtaja, te sanoitte, että nyt kasvua on saatu aikaan. Tämä pätee suurimpaan osaan jäsenvaltioita. Monissa maissa on huomattavaa kasvua ja Ranskakin on kirimässä nyt keskiarvoa kohti. Kasvun taustalla on luonnollisesti myös riskejä ja peitossa olevia riskejä. Voisitteko todeta meille, mitkä ovat ne riskit, jotka on voitu identifioida tähän mennessä? Ajattelen tässä velkaantumista ja erinäisiä muuttujia jäsenvaltioiden osalta, esimerkiksi valtion velkaa, sen hintaa, Kyse on myös digitaalisesta taloudesta ja niistä monopoleista, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen. Kyse on myös institutionaalisesta rakenteesta ja sitä hitaudesta, joka pankkiunionin rakentamiseen esimerkiksi on vaikuttanut ja myös pääomamarkkinaunionin. Mitkä ovat siis ne pääriskit, jotka voisivat haitata Euroopan talouden kasvua ja erityisesti euroalueen kasvua? Thank you. Kiitos. Seuraavaksi sitten herra Silva Pereira Euroopan parlamentista. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin tässä toivottaa Mario Senteenun tervetulleeksi ja onnitella häntä, että hänet valittiin euroryhmän puheenjohtajaksi. Tämä on kyllä toivoa antava signaali euroalueelle ja toivomme, että lähentyminen ja hyvinvointi saavat vahvistusta tätä kautta. Hän on hyvin vaikea tehtävä hoidettavanaan ja tänään hän vielä vaikeutti tilannettaan, kun hän sanoi, että kesäkuuhun mennessä ei odoteta ainoastaan uutta etenemissuunnitelmaa, vaan konkreettisia päätöksiä euroalueen reformien osalta. Minulla olisi kaksi kysymystä ensinnäkin. Tässä eurouudistusprosessissa, mikä rooli on budjettikapasiteetilla ja missä kohdin nyt sitten suhtaudutte luottavaisesti, kun myöskin kun ajatellaan keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä, sen täytyy olla tässä mukana, koska euroalueen budjettikapasiteetti on sellainen, että sitä voidaan vahvistaa vain sopivalla monivuotisella rahoituskehyksellä. No, no sitten toinen asia liittyy siihen, että tämä legitiimisyys vahvistuu demokraattisesti, kun pyritään ohjaamaan talous- ja finanssipolitiikkaa. Puolatteko tässä Euroopan parlamentin roolin vahvistusta vahvistamista Euroopan talouden ohjausjaksolla, jotta demokraattinen legitiimisyys voitaisiin varmistaa? Kiitos. Seuraavasti Unkarista Matias Filte. Micro. Mikrofoni. Elnök Kiitos puheenjohtaja. Minun kommenttini voidaan esittää myöhemmin. Voin puhua siis hieman myöhemmin. Ä, ä... Selvä. Sitten Jose Manuel Fernandes seuraavaksi. Kiitos. Minäkin tässä haluan onnitella euroryhmän puheenjohtaja ja toivotaan hänelle onnea menestystä. Olen vakuuttunut siitä, että jos hän onnistuu, niin tämä tarkoittaa hyvää koko euroalueelle. Budjettivaliokunnassa ensi torstaina tullaan keskustelemaan ja äänestämään seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me olemme vahvistaa euroaluetta niin, että myöskin lisää jäsenvaltioita voi liittyä euroalueelle. Me tarvitsemme selkeän kurssin tähän, selkeän suunnitelman ja tämä pätee myöskin EU valuuttarahaston tilanteeseen, joka voisi hiukan pehmentää näitä asymmetrisiä shokkeja, mutta me tarvitsemme omia varoja tätä varten ja varsinkin uusia omia varoja. Ja nyt sitten konkreettinen kysymys, onko olemassa mahdollisuutta sille, että esimerkiksi puolet keskuspankin voitosta voitaisiin käyttää tähän, koska sittenhän meillä olisi kahdeksan miljardia per vuosi. Ne olisivat sitten meidän oikeuksiamme, joita penäisimme puolet keskuspankin, Euroopan keskuspankin voitosta, niitä voitaisiin käyttää myöskin uusina omina varoina talousarviossa koska sitten ei veronmaksajille tästä aiheutettaisiin lisää harmia. Ja tämä on myöskin yksi tavoite, joka, jonka esitimme itsellemme liittyen näihin uusiin omiin varoihin. Kiitoksia. Seuraavaksi Marisa Matias. Obrigada, senhor presidente. Quero também começar por... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta puolestani haluan myös toivottaa tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan. Mitä tulee tulevien kuukausien suunnitelmiin. Siihen liittyy joitakin tärkeitä ongelmia, joita olette maininnut. Julkinen velka on yksi tällainen ja kauppakysymykset tai kauppakistat myös. Joten onko teillä minkäänlaista suunnitelmaa jolla puuduttaisiin velan uudelleenjärjestelyihin lähitulevaisuudesta toiseksi ylijäämistä. Onko jotakin keinoa puuttua tällaiseen näihin lisää, liiallisen ylijäämiin esimerkiksi Saksassa? Kiitos, João Ferreira. Kiitoksia. Me haluamme toivottaa tervetulleeksi euroryhmän uuden puheenjohtajan. Te tässä mainitsitte esimerkkinä Portugalin. No, Portugalissa on jatkuvan paineen ja Euroopan toimielinten painostuksen alla on jouduttu joitakin leikkauksia tekemään, mutta nyt sitten todellakin pyritään kansalaisten elinolosuhteita puolustamaan. Eurosäännöt ja talous- ja rahaliiton säännöt kuitenkin näyttävät tässä tosiasiallisesti sen, että ne voivat johtaa todella pahoihin leikkauksiin, kivuliaisiin sellaisiin. Nyt sitten tässä halutaan koota näitä vajeita ja myöskään ei ole riittävästi julkisen puolen investointeja. Jos talous- ja rahaliittoa syvennetään entisestään, niin nämä ongelmathan vain lisääntyvät, nämä olosuhteet. 16 vuotta eh, on ollut divergenssiä Portugalin tapauksessa, kun ajatellaan näitä tavoitteita. No ja sitten velkaantumisesta no, maiden velkaantuminen liittyy euroon ja talous- ja rahaliittoon. Mehän jouduimme tässä vähentämään tuota velkaantumisastettamme ja meidän on täytynyt leikata varoja hyvin tärkeissä kohteissa, jotka olisivat olleet tärkeitä maan kehityksen kannalta. Ja tämä, että nyt on tällainen fiksaatio näihin tähän näiden maiden velkaantumiseen, niin näettekö tässä jonkin tavan päästä siitä eteenpäin? Onko teillä ehdotuksia, ratkaisuehdotuksia siitä, että uudelleen neuvoteltaisiin veloista? Ja miten nämä primääriylijäämät voitaisiin käyttää ja ainoastaan velkaantumisen vähentämiseksi, vaan myöskin muihin tarkoituksiin, sillä nämä maat tarvitsevat näitä varoja, jotta tästä noidankehästä päästäisiin eroon siitä, että jatkuvasti velkaantuminen kasvaa, jotka tulevat siis euroissa ta- talous- ja rahaliitosta. Kiitoksia seuraavaksi sitten puheenjohtaja sen Teenu. Uh, thank you for, for your questions. Kiitos kysymyksestänne. Kommentoin ensimmäistä kysymystä riskeistä, joita vielä on jäljellä ja edessämme. Ne piilevät osittain ulkoisissa riskeissä, joista meidän pitää olla tietoisia, joihin meidän pitää valmistautua, valmistautua reagoimaan niihin. Myös on riskejä, jotka vielä ovat peräisin kriisistä ja johtuvat siitä. Ja siihenkin pitää tehokkaasti puuttua. Sitten suurin riski, jonka tämän päivän tilanteessa näen, on riski toimimattomuudesta. Jos emme uudista enemmän, jatko, vielä enemmän euroaluetta, jotta siitä tulee häiriöitä kestävämpi, paremmin valmis kohtaamaan uusia kriisejä, niin silloin kyllä emme tee työtämme hyvin. Tämä tietysti sitten tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon nämä peruna tulevat riskit johtuen kriisistä, mutta myös ottaa nämä ulkoiset riskit huomioon. Edistymiskertomus tästä on varsin yksityiskohtainen tämän asian kannalta. Ja jos vain jatketaan tämän edistyskartan mukaisesti, niin sitten jo talous- ja rahaliitto sitä kautta pystyy paremmin kestämään näitä riskejä sitten Portugaliksi. Voisin aloittaa siitä, että rahoitusresurssit EU:ssa ja kykymme käyttää kyseisiä resursseja asianmukaisella tavalla seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä tulee olemaan ratkaisevan tärkeää, kun toteutetaan kaikkia näitä yhteisiä politiikkoja, joita meillä on. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää katsoa, mitä talous- ja resursseja on käytössä ja sopeuttaa käyttää niitä sitten kaikkein tärkeimpiin, pakottavimpiin tarpeisiin. Talous- ja rahaliiton täytyy tulla kestävämmäksi, vahvemmaksi ja keskustelu euroalueen rahoituskapasiteetista on hyvin tärkeä keskustelu todellakin. Se on aivan erityisen tärkeää sen takia, että meidän täytyy tehdä tästä rahoituskapasiteetista sellaista, joka voi palvella ja reagoida näihin epäsymmetrisiin shokkeihin, niin kuin on sanottu. Mutta tässä täytyy myös hyödyntää niitä siihen, että laajennetaan eri talouksien investointikykyä, kun ne kulkevat eri talouden suhdanteiden läpi ja meidän pitää yrittää myös vahvistaa EU-talousarviota. Sitä ei pitäisi myöskään keskustelussa ohittaa. Alkupuheenvuorossani korostin, kuinka tärkeä Euroopan parlamentin mukanaolo tässä keskustelussa on. Voimme olla vain tyytyväisiä siitä, että tämänkin päivän keskustelu käydään ja toivottavasti tällä tulee olemaan yhä suurempaa merkitystä jatkossa. EKPn voitot tietenkin ovat eurooppalaisia mm, resursseja tai voimavaroja, ja ne pitää nähdäkin tällaisena tässä keskustelussa. Ja olen varma, että neuvosto tulee tarttumaan tähän kysymykseen ja tarkastellaan minkälaisia mahdollisuuksia on. Minä varmastikin puoltaisin sellaista ajatusta, että nämä EKP-voitot ovat eurooppalaisia resursseja ja niitä pitää käyttää parhaalla mahdollisella tavalla e – EU ja erityisesti euroalue euroalueen maissa on sellaisia, joilla on varsin suuria ylijäämiä, ja ylijäämiä löytyy myös säästöjen muodossa. Ja reformit, joista nyt tässä olen puhunut, pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni, ne ovat hyvin tärkeitä juuri tältä kannalta katsottuna. Siis voidaan ne ovat siellä takaamassa, että nämä käyttämättömät resurssit, niitä voidaan käyttää euroalueen kansalaisten hyväksi, jos niitä käytetään kunnollisella tavalla. Markkinoiden hajautuneisuus, vaikeudet siinä, että säästöt löytävät tiensä investointeihin, ne vähentävät potentiaalista kasvua euroalueella. Ja Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä esitetään erityisiä suosituksia ja arviointeja siitä, miten ylijäämiä pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla jakaa ja miten epätasapainotilanteet tästä johtuen voidaan parhaimmalla tavalla ratkaista. Uudistukset, jotka odottavat, tulevat olemaan hyvin tärkeitä, koska meidän pitää varmistaa, että tätä kautta paremmin jaetaan käytössä oleva, olevaa ylijäämää. Euroalueen pitää paremmin pystyä hallinnoimaan ylijäämätilannettaan itse asiassa yksi pääsyistä kasvulle euroalueella liittyy, tai voimme tässä hyödyntää edelleen näitä ylijäämiä. Mitä tulee velkaan, on paljonkin puhuttu velasta ja miten kriisiä hoidettiin. Tukijärjest- tukimekanismeja on olemassa, ja ne ovat paljon tehokkaampia kuin ne välineet, joita kriisin alussa oli käytössämme. Euroopan vakausmekanismi on yksi esimerkki tästä. Meidän täytyy jatkossakin vahvistaa Euroopan vakausmekanismia niin, että se paremmin soveltuu tilanteisiin, joita joiden voidaan nähdä syntyvän tulevaisuudessa. Jälleen kerran kyse on siitä, miten sovitaan yhteen olevasolta resurssit niin, että niitä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Pitää tehdä sellaisia uudistuksia, joista, joita olemme ehdottaneet, jotta voidaan luoda parempia mekanismeja – joiden pitäisi myös toimia hyvin käytännössä. Teno. Oikein paljon kiitoksia Marius Teenu. Kiitokset myöskin vahvasta sitoumuksestanne käyttää näitä mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla, jotta pankkiunioni voidaan saattaa päätökseen, jotta voidaan vahvistaa talous- ja rahaliittoa. Ja tähän liittyy myöskin demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden vahvistaminen ja odotamme yhteistyötä parlamentin ja euroryhmän välillä ja pyrimme aikaan saamaan vahvaa vuoropuhelua myöskin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ne ovat tärkeitä pilareita edustuksellisen demokratian osalta Euroopassa ja tämä konferenssi vaikuttaa paljon siihen, että tätä parlamentin välistä vuoropuhelua voidaan vahvistaa ja saadaan avoimempi äh, talous- ja rahaliitto. Paljon kiitoksia ja kiitokset Marjusen Teenolle. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan osioon ja aihehan on hyvin tärkeä. Of the EU budget. Thank you. budjetti. Ja mesdames, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me jatkamme työtä. Tässä viimeisessä kokousosuudessa teemme johtopäätöksiä ja käsittelemme aivan erityisesti tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Me kaikki toivomme, että Euroopan unionille tätä kautta saamme mahdollisuuden valmistautua tulevaan ja suojella meitä. Haluan tervehtiä Menda Stojanovaa. Hän on budjetti- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtaja Bulgaariasta. Hän toimii ensimmäisen paneelin puheenjohtajana, kun teemme johtopäätöksiämme. Me, teille on jaettu puhuja lappuja, ikävä kyllä. Meillä on liian vähän aikaa käydä keskustelua, mutta kaksi minuuttia Äh, voi saada puheaikaa ja sitä pyydetään siis tällä puhujan lapulla, joka löytyy pöydältänne. Ennen kuin annan Stojanovalle puheenvuoron, ehdotan, että kun Oettinger, komission jäsen, on paikalla, saa puheenvuoron, koska hänen täytyy aika pikaisesti poistua paikalta. Arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Verehrter Arvoisa puheenjohtaja, äh, hyvä parlamentin edustaja Ahtyi, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät naiset ja herrat. Paljon kiitoksia tästä kokouksesta tänään ja huomenna täällä Euroopan pääkaupungissa. Ja kernaasti nyt tässä puhun teille Euroopan tulevaisuudesta – ja Euroopan rahoituksen tulevaisuudesta. Me kaikki tiedämme varsin hyvin, että on olemassa kolme välinettä politiikalle. Yksi ovat lait, standardit, säännöt, toinen on vakuuttava viestintä ja kolmas on hankkeiden edistäminen, rahoittaminen, eli tuo rahoituspuoli, joka sitten saadaan julkisista kassoista. Tällä hetkellä me valmistelemme uutta seitsemänvuotista rahoituskehystä 21, 27 ja toinen toukokuuta kuluvaa vuotta komissio tulee tämän esittämään. Tästä syystä tämä kokous ja teidän rakentavat näkemyksenne tulevat juuri oikeaan aikaan. Jäsenvaltioissanne te olette vastuussa myöskin kansallisista talousarvioista. Ja sellainen, sellaisesta, kun sellaista päätetään, tarvitaan enemmistö yhdessä kamarissa tai useammassa. Mutta tässä on kuitenkin enemmistöperiaate, joka pätee. Kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, niin meillä on niin ikään silloin enemmistö tarpeen täällä Euroopan parlamentissa, että puheenjohtaja Artyi, ja, ja kun ajatellaan esittelijöitä budjettivaliokunnassa ja muualla, niin kaikki ovat tästä vastuussa. No toisekseen tarvitaan myöskin neuvoston puoltava ääni kuitenkin yksimielisesti, siis yksimielisesti. Ajatelkaapa, että teidän pitäisi saada yksimielisyys omissa parlamenteissanne liittyen finanssipolitiikkaan. No minä tarvitsen 27 valtiovarainministeriä, 27 yleisten asioiden Eurooppa-neuvoston ministeriä, Tarvitsen todellisuudessa 27 hallitusta ja valtioiden päämiestä. Ja tarvitsen kaikki kansalliset parlamentit, tarvitsen teitä. Paavin valintahan on aivan yksinkertainen tähän verrattuna. Ja tästä syystä nyt sitten todellakin kuuntelemme tarkkaan. Käyn kaikissa pääkaupungeissa, puhun ministerien parlamenttien kanssa ja haluan nähdä, miten kompromissi, miten jokin paketti voisi olla kaikkien hyväksyttävissä, mutta haluaisin myöskin kuulla, että mitä siellä odotetaan, mitä kansalaiset odottavat Euroopan unionilta. Torstaina ja perjantaina hallitusten ja valtioiden päämiehet tapaavat, siis 27 jäsenvaltion päämiehet, ensinnäkin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä on epävirallinen tapaaminen. Ja meillä ei ole mitään prioriteetteja tai ehdotuksia, joita olisimme tehneet, vaan me ikään kuin tarjoamme valikoiman, mitä Euroopalta halutaan, mitä halutaan tilata Euroopan unionilta. Minun ehdotukseni on se, että tilattaisiin ainoastaan sellaisia hankkeita, missä Eurooppa tuo lisäarvoa jäsenvaltiolle ja kansalaisille. Sellaisia hankkeita, jotka Eurooppa voi hoitaa ja rahoittaa edullisemmin ja sellaisia ongelmia, joita Eurooppa voi paremmin ratkoa. No nyt meillä on jatkuva monivuotinen rahoituskehys ja perinteisiä hankkeita, kuten kohesiopolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka tai verkkojen Eurooppa, infrastruktuuri, edistäminen eri verkostoille tai Erasmus Plus miljoonille nuorille ihmisille, jotka voivat kokea Eurooppaa, voivat liikkua ja voivat yhdistää koulutuksensa myöskin Eurooppaan. Tai Horisontti 2020, eurooppalainen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Ne ovat niitä ohjelmia ja tehtäviä, joita meillä on. Ja viimeisten vuosien aikana sekä teille että meille tuli myöskin uusia tehtäviä vielä näiden lisäksi. Maahanmuutto, pakolaistehtävä, terrorismi, sisäinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus. Ja varsinkin kun ajatellaan näitä uusia tehtäväkenttiä, niin niissä Eurooppa voi tarjota tuota lisäarvoa voidaan toimia tehokkaammin Euroopan tasolla. Viime viikonloppuna olin Münchenin turvallisuusasioita käsittelevässä konferenssissa. Siellä oli yli sata ulko- ja puolustusministeriä paikalla ja kävi selväksi, että odotetaan, että Eurooppa itse ottaa omiin käsinsä ulkoisen ja sisäisen turvallisuutensa, eikä se enää tukeudu yksinomaan Yhdysvaltoihin nyt tässä sitten olemme mahdollisesti tiellä kohti yhteistä puolustusunionia, puolustusliittoa, että yhdessä, kun ajatellaan tutkimushankkeita ja puolustusteollisuutta, niin näihin olisi tarkoitus investoida. Tämä on selkeä lisäarvo. Toinen esimerkki. Monet kansalliset ministerit toteavat, että rajavalvonta Euroopan sisällä on tarpeen ainoastaan silloin, jos ulkorajojen valvonta ei toimi täysimääräisesti. Jos kyse on esimerkiksi kansalaissotapakolaisista tai turvapaikanhakijoista, perheen yhdistämistoimista. Mielestäni vapaa liikkuvuus Euroopan sisällä ja se, että ei ole näitä raja, tätä rajavalvontaa esimerkiksi Saksan ja Tanskan välillä, Slovenian ja Itävallan välillä. Se on mielestäni suuri etu taloudelle, kansantaloudelle, työllisyydelle ja myöskin kansalaisille. Meidän pitäisi kuitenkin auttaa bulgarialaisia ystäviämme ja Kreikan ystäviämme, italialaisia ystäviämme ja ystäviämme Maltalla, Kyproksella ja Espanjassa – sillä kun ajatellaan pakolaistehtäviä, niin esimerkiksi Irlantihan on melko pitkälti vapautettu tästä ja esimerkiksi Suomeenkin tulee hyvin vähän pakolaisia tai Portugaliin. Mutta kuitenkin rajavalvonta ja tarkastukset pitäisi järjestää yhteisesti. No nyt sitten täytyy tehdä tilaus. Mitä te haluatte? Eurooppa on ainoa taso, jolla ei ole velkaa. Meillä on täysin tuollainen velkaantumiskielto perustamista lähtien. Jäsenvaltiot, alueet, paikallistaso saivat tehdä velkaa ja tekivät näin toiset enemmän ja toiset vähemmän. Loppujen lopuksi kaikki velkaantuvat liikaa. Mutta Eurooppa on täysin vailla velkoja. Meidän tiemme ei ole rahoittaa näitä velkoja ja että olisi veron poisto ja nosto oikeus, niin sitä meillä ei ole. Me tarvitsemme varoja joka päivä sellaisia tehtäviä välten, jotka johtavat menoihin, jotta ne voidaan rahoittaa. No nyt meillä on kaksi aukkoa seuraavan vuosikymmenen budjettikehyksessä. Tulo ja meno aukko. No tuo tuloaukko on Brexit – koska britit lähtevät nettomaksajina, niin 12-13 miljardia meiltä katoaa. Ja sitten taas tuo menopuoli koostuu esimerkiksi tehtävistä, rajavalvonnasta, tutkimuksesta, maahanmuutosta. Ja nämähän kannattaa tehdä Euroopan tasolla. Ja me ehdotamme Brexit-aukkoa varten, että 50 prosenttia saataisiin säästöistä, olemassa olevasta talousarviorakenteesta 50 prosenttia. Ja sitten 50 prosenttia, siihen tarvitaan tuoretta rahaa EU 27. No sitten tehtäväpuolella, jotka johtavat näihin menoihin, jotka teemme kansalaisten ja jäsenvaltioiden intresseissä, mutta joihin ryhdymme ainoastaan silloin, jos ne voidaan rahoittaa. Ehdotamme, että 80 prosenttia tuoretta rahaa ja 20 prosenttia sitten taas tulisi siten, että säästetään nykyisestä talousarviorakenteesta. Jäsenvaltioiden sisällä on käyty melko ristiriitaisiakin keskusteluja. Olin hiljattain erässä jäsenvaltiossa, jossa maatalousministeri sanoi minulle, että voit tehdä mitä haluat. Ei kuitenkaan mitään leikkauksia maatalouspuolelle. No, no, sitten tulivat aluetason vastuulliset ja ministerit, että ei kohesioon mitään leikkauksia. Sitten esitimme allekirjoituksia sadoilta alueilta, että ei mitään leikkauksia pitäisi tehdä siellä. Kyllä, leikkauksiin täytyy ryhtyä ja tästä syystä haluankin valmistella teitä, että kun yksi maksaja, suuri maksaja lähtee, niin kuin rikas eno niin silloin jouluna ja joulukuusen alla on vähemmän lahjoja. Mutta toisinpäin, kun katsotaan se, että Brexit-aukkoa täytettäisiin ainoastaan leikkaamalla, niin olisi väärin. Minä haluan E, tai en halua vaikuttaa kielteisesti maatalouteen tai kohesiopuoleen. Totta kai joitakin leikkauksia täytyy tehdä, mutta että tässä nyt sitten avohakkuisiin ryhdyttäisiin, niin se on mielestäni kyllä väärin. 5 prosenttia, 10 prosenttia leikkauksia, no 20-30 ei kyllä enää sitten käy. Ja haluan myöskin, että kaikki alueet koko Euroopan laajuisesti käyttävät näitä kohesio-ohjelmia ja kohesiovaroja ja myöskin voivat näitä pyyntöjä esittää. Ja haluan viedä eteenpäin kaksi ohjelmaa ilman leikkauksia ollenkaan. Haluan jopa nostaa niiden rahoitusosuuksia. Toinen on Erasmus Plus nuorelle sukupolvelle ja horisontti post 2020, kun ajatellaan innovaatio, voimaa ja Euroopan kilpailukykyä. Parlamentti käsittelee seuraavina päivinä kahta mietintöä liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen ja molemmat esittelijät ovat paikalla. Ja perusteellisten neuvottelujen jälkeen päätyvät siihen, että yhtäältä 1,3 prosenttia olisi tuollainen katto, joka tullaan tarvitsemaan. Jotkin jäsenvaltiot sanovat, ei kuitenkaan enemmistö. Siis vähemmistö vähemmistö jäsenvaltioista sanoo, että 1,0 prosenttia. Tämä on oikeastaan David Cameronin tapa lähestyä asiaa. Minun olettamukseni on, jos nämä nyt pitävät kiinni 1,0 ja toiset haluavat tuon 1,3, niin voittajat ovat silloin Putin, Erdogan ja Trump, koska silloin Eurooppaa ei voi hallinnoida – ja kansalaiset ovat silloin ottavana osapuolena, koska silloin ilman budjettia ei voi rahoittaa tärkeitä tehtäviä Euroopan tulevaisuuden osalta. Joten nyt to todellakin toivoisin kaikilta, että pysymme joustavina. Ilman kompromissin valmiutta yksimielisyys ei ole koskaan saavutettavissa. Minä todellakin puolan kompromissivalmiutta kaikkien osallisten valmiutta siihen parlamentissa ja komissiossa ja neuvostossa. Sitten vielä viimeinen asia. Tämänhetkisen MFFn kautta me valmistelemme kuudetta, kuudetta neuvottelukehystä. Ensimmäinen oli vuonna 1988, mutta neuvottelujen aikana yhtä asiaa ei ole tapahtunut. Että komission ehdotuksen jälkeen ja ennen kuin tämä sitten astuu voimaan 2021, käydään Eurooppa-vaalit. Joten meillä on kaksi mahdollisuutta, joko ennen tai jälkeen. Ongelmat eivät jälkeenpäin varmasti ole vähäisempiä. Monet ongelmat voidaan ratkaista tekemättä mitään. Ne ratkaisevat itsensä. Mutta nämä ongelmat eivät kyllä ratkaise itseään, jos me neuvottelemme vasta 2021, niin sitten tavoite saavutetaan liian myöhään, sillä viljelijät, pormestarit, hallinnot, tutkijat haluavat selvyyttä, selkeyttä asiaan ja mitä nopeammin sen parempi. Koska edellisellä kerralla Baroson komissio esitti ehdotuksen 2011 kesäkuussa ja tuon jälkeen ei tapahtunut paljon. Ja valmista saatiin sitten vasta joulukuussa 2013 ja 2014. Oli täysin menetetty vuosi, sillä toimenpano, säädökset ja valmistelut ja myöskin sopimusneuvottelut alueiden kanssa, tämä kaikki kesti vuoden. Jos nyt haluaa oppia menneisyyden virheistä, niin meidän tulisi nyt aika tästä ensi vuoden pääsiäisen mennessä käyttää hyödyksi. Pitäisi päästä sopuun ja saada selvyyttä kaikille, mikä hyöty on tästä eurooppalaisesta talousarviosta. Paljon kiitoksia. Komissee. Kiitos komission jäsen. Kiitos. Öö, nyt joudumme vain odottelemaan sitten toista päivää toukokuuta. Nyt puheenvuoronsa saa Stojanova, joka on yhteispuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Благодаря, уважаеми господин Артюи. Времето напредва. Затова... Kiitos, herra Artui. Aikaa ei ole kovinkaan paljon käytössämme. Näin ollen meidän täytyy edetä nopeasti. Tästä syystä pidemmittä puheitta annan puheenvuoron Marinela Petrovalle. Hän on rahoitusvaraministeri. Olkaa hyvä. For the sake of uh, uh, being short and faster. Jotta voin, voimme edetä nopeasti. Puhun ensin Bulgarian näkökulmasta puheenjohtajavaltiona. Sanoisin joku sen sana myös sen tueksi, mitä komission jäsen Oettinger juuri totesi. Puheenjohtajavaltio tekee läheistä yhteistyötä Itävallan ja Romanian kanssa, jotta voimme täyttää ne hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, joita komissio on jo esittänyt. Kyse on neuvotteluista, joita käydään tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka täytyy saada valmiiksi jo ennen ensi pääsiäistä. Uskomme, että tämä on mahdollista, jos kaikki todella omistautuvat tälle työlle, ponnistelevat maksimaalisesti, niin kyllä tämä on mahdollista. Meillähän on komission ehdotus tulossa toinen päivä toukokuuta. Näin ollen voimme välittömästi käynnistää työn valmistella neuvotteluja joko lyhyemmällä tai hieman pidemmällä, kattavammalla esittelyllä jäsenvaltioiden edustajien suuntaan täällä Brysselissä. Koreperissä tulee esille ensimmäinen esittely ja sitten eh, puheenjohtajavaltion työryhmä käsittelee asiaa. Tarkoitus on järjestää realistisesti mahdollisimman monta kokousta. Käytännössä kaksi kokousta kuukaudessa kenties, jotta voimme saada tämän valmistelevan vaiheen valmiiksi ja siirtyä sitten joustavasti seuraavaan vaiheeseen Itävallan kaudella. Komission tiedonanto joka on juuri jokunen päivä sitten julkaistu, on aivan oikean suuntainen. Siinä virtaviimaistetaan keskustelua esittelemällä päävaihtoehdot. Näin jäsenvaltioille on sitten helpompi valita oikeat valinnat kaikkien vaihtoehtojen joukosta. Näin ollen katsomme, että Todennäköisesti MFFn kattoja täytyy hieman nostaa, koska meillä on jonossa uusia politiikkoja, joita halutaan toteuttaa, to, täytäntöön panna, jotta voimme vastata tuleviin haasteisiin, esimerkiksi maahanmuutto, sisäinen turvallisuus ja rajavalvonta ja niin edelleen. Haluamme samaan aikaan varmistaa, että saadaan aikaiseksi tasapaino julkisen rahoituksen alalla meidän täytyy saada vakautta, täytyy saada myös tulonjakoa oikealle tasolle. Tämähän liittyy pitkälti myös kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan, näihin perinteisiin politiikan aloihin. Eli haluaisimme korottaa nämä politiikan alat korkeampaan mahdolliseen asemaan. Samanaikaisesti täytyy luonnollisesti huomioida uudet politiikan alat, aivan niin kuin komission esityksessä todetaan. Loppuun voi vielä todeta, että puheenjohtajakaudellamme kohesi on yksi kolmesta pääprioriteetista. Teemme työtä, jotta kohesiopolitiikka säilyy yhtenä tärkeimmistä yhteisistä EU-politiikoista ja EU-budjetin päätoiminnoista. Kiitos. Благодаря, госпожо Петрова, за експедитивното експозе. Сега ми позволете да дам думата на... Kiitoksia, että puhuitte niin ikään lyhyesti. Nyt annan puheenvuoron seuraavaksi herra Olbrichtille ja rouva Tomalle, jotka ovat yhteisesittelijöitä monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa. Kumpikin saa 5-6 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Me olemme yhteisesittelijät monivuotisen rahoituskehityksen osalta. Minä olen kansanpuolueesta, yhteisesittelijänä on sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, joten me aina joudumme löytämään kompromissimme ainoastaan meidän, vaan myöskin poliittisten ryhmien välille. Mutta haluaisin sanoa nyt ja kertoa hiukan kannastamme, sillä parlamenttina me emme odota omaa hetkeämme proseduurissa, vaan me reagoimme ensimmäiseen komission asiakirjan ja toiseen. Ja tällä viikolla me äänestämme poliittisesta kannastamme, kun ajatellaan koko budjettivaliokuntaa ja ensi viikolla sitten, tai ensi kuussa koko parlamentti. Eli jos komissiolla on 27 tai 28 ministeriä ja ongelmia, niin meillä on 750 eri poliittisen ryhmän jäsentä täällä. En tiedä, onko se niin vaikea kuin paavin valinta, mutta tämä on kuitenkin melko poliittinen ongelma. Ja mikä meidän kantamme nyt on? Haluaisin kertoa sillä kansalliselle parlamentille, että tämä on melko selkeä. Tässä on kaksi tärkeää strategiaa. Joko me sanomme, että äh, mitä me haluamme tehdä, kuinka paljon se tulee maksamaan ja mistä rahat tulevat. Ja aloitamme sillä, että mitä haluamme tehdä. Me sanomme, että maksamme yhden sentin ja katsomme, mitä voimme tehdä sillä. Eli tässä strategia on, nämä ovat täysin päinvastaiset. No mikä nyt on realiteetti? Realiteetti on se, että me ja kansalliset parlamentit toimivat siten, että sanovat, että mitä he haluavat tehdä. Ja sitten seuraavana päivänä sanotaan, että ne no, annetaan yksi prosentti. Eli tässä nyt on tämä ristiriita prioriteettien ja varojen välillä. Tämä on se ongelma. Me parlamentissa me olemme eri tilanteessa, koska kun me tulemme eri poliittisista ryhmistä, me sanomme, että no hyvä, jos meillä on prioriteetit, hyvä. No onko meillä rahaa? Jos ei, niin meidän täytyy pohtia uudelleen prioriteetteja. Mikäli ei, niin raha täytyy antaa enemmän. Ja parlamentissa on tällaisia Euroopan myönteisiä puolueita, jotka sanovat, että rahaa halutaan lisätä. Ja sitten on näitä euroskeptisiä puolueita tai jopa Euroopan vastaisia, jotka sanovat, että no, jos meillä ei ole rahaa prioriteetteja varten, niin leikataan sitten niitä prioriteetteja ja EUn kompetensseja ja budjettia. Tämä on hyvin tiukka keskustelu ja tämä on se kysymys, johon haluan vastauksen EUlta. No, ehdotamme parlamenttina hyvin pragmaattista toimintaa. Sanomme, että no niin, meillä on tietty Euroopan unionin toimintojen taso. Aloitetaan nyt samalta tasolta. Pienennetään budjettia Britannian osuuksien osalta. Vähennetään sen verran, joten meillä on tuo nettotilanne ja se on sitten lähtökohta. No niin, pidetään kohesiosta kiinni ilman brittejä ja maataloudesta myöskin samalla tasolla ilman brittejä. No sitten komissio sanoo, että kolminkertaistetaanpa Erasmus Plus, koska se on hyvin menestyksekäs ja tärkeää. Kaksinkertaistaan esimerkiksi kosmen osuudet ja sitten nuorisotyöttömyys työllisyysaloite ja lisätään myöskin puolustus, maahanmuutto-ongelmat ja kaikki, niin tästähän tulos meille on melkein 1,3. Me emme lähteneet siitä liikkeelle. 1,3 prosenttia BKTLstä on meidän analyysimme tulos. Ja nyt me sitten parlamenttina me pyydämme neuvostolta no jos te ette nyt hyväksy tätä, niin mitä te ehdottaisitte? Mitä leikkauksia tulisi tehdä? Mitä haluaisitte ottaa talousarviosta? Mistä nyt halutaan luopua? Halutaanko luopua esimerkiksi rajavalvonnasta vai halutaanko luopua tutkimuksesta vai halutaanko luopua kohesio- tai maatalouspolitiikasta, mikä on sitten ihmisten reaktio paikan päällä? ihan yhteenvedonomaisesti ja annan nyt sitten myöskin kollega Tomalle puheenvuoron, niin toteaisin, että Euroopan parlamentti, joka tulee samoista poliittisesta puolueesta kuin te, me olemme samoista poliittisesta puolueista kuin kansallisissa parlamenteissa, joten me yritämme edustaa samoja poliittisia perheitä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Ja me, kun nyt edustamme eri poliittisia perheitä, me vaadimme tai pyydämme hallituksilta, että toimikaa selkeästi. Me ainoastaan meille vaan Euroopan kansalaisille ihmisille täytyy kertoa, mitä nyt Euroopan unionilta voi odottaa, jos näin ei tehdä, jos ihmisten odotuksia kasvatetaan ja emme tee mitään, niin ihmiset menettävät luottamuksen Euroopan unionin ja sanovat, että unioni ei toimi. Tämä on nyt tärkein asia meille, vaikka meillä onkin nyt täällä eri, eriäviä mielipiteitä, niin me yritämme kuitenkin löytää yhteisen kannan ja todeta, että toimitaan selkeästi, rehellisesti siinä suhteessa, että mitä todella haluamme Euroopan unionilta. Siis Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa. Euroopassa ja elämässäkin, niin rakkauden tunnustukset ovat hienoja, mutta ei niillä ole juurikaan merkitystä pidemmällä aikavälillä. Tärkeää on todella todisteet tästä rakkaudesta ja se todistus näkyy juuri budjeteissa. Nyt paljon puhutaan rakkaudesta Eurooppaa kohtaan, mutta todistusaineistoa juurikaan löydy oikeastaan yhä vähemmän ja vähemmän. Viime vuosina useita kertaa on vähennetty EU-talousarviota. Monivuotinen rahoituskehys on alle Kroatian budjetin. Ja myös vuosittain budjettivähennyksiä on tapahtunut. 2018 budjetti, jos otetaan huomioon, inflaatio on pienempi kuin viime vuonna budjetti oli. Ja kuitenkin joka kuukausi suuria lisäyksiä tehdään, uusia prioriteetteja, julkilausumia – meitä pyydetään siis tekemään enemmän rajaa, kysymykset, investoinnit, puolustus, mutta vähemmän varoin. Se ei ole järkevää eikä mahdollista ole jatko, jatkaa näin. Arvoisa komissaari, jo, mm, niin, minulle kyllä sopii, että yhteisesittelijä on toista ryhmästä kuin minä. Mehän olemme tottuneet kompromisseihin, mutta jos saadaan aikaan kompromissi, niin silloin meidän pitää kaikkien voida hyväksyä kyseinen kompromissi. Meidän kannaltamme katsottuna jäsenvaltion edun mukaista on hyväksyä se, että ylläpidetään budjetti ainakin tasolla, jolla se on. Ja kun puhun säilyttämisestä eh, Brexitin yhteydessä, niin haluaa tai ei, niin me päädymme tasolle, niin kuin kollega Opet sanoi, 1,3 prosenttiin. Mm BKTLstä. Yksinkertaisesti säilytetään perinteiset politiikan alat, lisätään joitakin prioriteettikysymyksiä, Erasmusta, tutkimusohjelmia ja joitakin muita, ja sitten uudet politiikat. Vain tätä kautta päädytään 1,3 prosenttiin. Sitten haluaisin puhua yhteistä toimista jatkossa. Miten etenemme? Rova Marina Petrova tässä kertoo, että pidetään kaksi kokousta kuukaudessa komission ja neuvoston kesken. Olemme tästä hyvin iloisia ja kiitämme tästä säännöllisestä yhteistyöstä neuvoston ja komission kesken. Kuitenkin, mitä olette suunnitelleet Euroopan parlamentin varalle. varalle. Haluaisin vain muistuttaa, että menettelytapa on varsin selkeä. Meidän täytyy prosessin lopussa olla yhtä mieltä ja hyväksyä neuvoston ehdotus, jonka te olette sitten laatineet komission kanssa. Ja kun puhutaan suostumuksesta, niin se on sama, että ollaan samaa mieltä, ja se tarkoittaa sitten kompromisseja, ja kompromissi tarkoittaa tietysti neuvotteluita ja keskusteluita, ja kysymys kuuluu, miten voimme tehdä yhteistyötä ja yhteistyötä tietenkin myös kansallisten parlamenttien kanssa, joita haluamme ja pyrimme tapaamaan mahdollisimman usein. Ja vielä lopuksi haluaisin myös olla pragmaattinen, niin kuin kollega Olbricht oli. Kenelläkään ei ole mitään taikurin keppiä tässä taikasauvaa. Jos me haluamme pitää Euroopan unionin budjetin tason sillä tasolla, mihin äsken viittasin, niin silloin me emme enää voi ammentaa kansallisista budjeteista. Se ei ole hyvä asia kansallisille budjeteille, joilla on myös omat prioriteettinsa, eikä se ole hyvä asia myöskään Euroopan parlamentin budjetille, joka jatkuvasti joutuu vähentämään, niin kuin jo sanoin, on vain yksi ainoa ratkaisu, nimittäin palata eurooppalaisen budjettiajattelun alkulähteille, nimittäin tehdä sovinto omien varojen kysymyksessä. Tämän takia Euroopan parlamentti on päättänyt ja, ja tulee äänestämään siitä, että tehdään yhteys tulevan monivuotisen rahoituskehykseen ja yhden ehdotuksen kanssa, joka liittyy omiin varoihin – Olemme laatineet sen yhdessä yhteisesittelyiden kanssa. Olemme tehneet omista varoista agendan, joka on täysin rinnakkainen ja samantyyppinen. Ja me pidämme kiinni tästä loppuun asti, siis siihen asti, kun parlamentti hyväksyy seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen. Ja toivon, rouva ministeri Petrova, siis toivon, että sitä kautta, tai anteeksi, puhuja toistaa, että neuvoston pitää muuttaa omaa agendansa, koska ei ole vakavaa toimintaa, että suostumusta pyydetään parlamentilta, joka tuskin on siinä vaiheessa valittu ja komissiokan ei vielä ole virassaan. Ja sitten pyytäisimmekin, olisiko mahdollista pyytää, että muutettaisiin hiukan tätä suunnitelmaa niin, että neuvottelut lähtisivät liikkeelle mahdollisimman nopeasti jo nyt. Kiitos. Благодаря ви. Господин Артюис. Paljon kiitoksia. Herra Ahtyi, te saatte nyt puheenvuoron ja voitte jatkaa puheenjohtajan toimessa. La co Kiitos, yhteispuheenjohtaja. Nyt Mahir Alkaja saa puheenvuoron. Hän on rahoitusvaliokunnan jäsen Alankomaista. Muistutan puheajasta, joka ei saa ylittää viittä minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat, teidän puheenvuorostani tähän mennessä. Haluaisin käsitellä monivuotisen rahoituskehyksen näkymiä. Minulla on kunnia osallistua tähän hyvin tärkeään keskusteluun tänään. Äh, Alankomaitten sosialistipuolueen näkökulmasta. Yritän puhua lyhyesti ja korostaisin tässä ajassa kahta tärkeää seikkaa. Ensinnäkin tärkeää on se, että tarvitaan tehokasta tukea kaikkien jäsenvaltioiden taholta tälle puitteistolle. Puhun aivan suoraan. Tämä ei ole yhtään itsestäänselvää Alankomaissa. Olisi hyvä, jos voisin sanoa, että ei käydä keskustelua tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta EU-budjettimenojen suhteen, mutta ikävä kyllä keskustelua kyllä käydään. Sosialistina minä olen internationalisti ja äh, solidaarisuus on meille tärkeä periaate. Mutta kun katsomme sosiaalirahastoa, yhteistä maatalouspolitiikkaa tai kohesiorahastoja, niin on skeptisyyttä myös väestön keskuudessa. Ihmiset pohtivat sitä, onko solidaarisuus ja vaurauden uudelleenjako parhaalla mahdollisella tavalla järjestetty Euroopan tasolla. Maksuosuuksien lisääminen jäsenvaltiosta EU-budjettiin ottamatta huomioon tätä skeptisyyttä hyödyttää niitä, jotka ajavat suuryritysten, monikansallisten yritysten etuja. Näin on tapahtunut äh, ja ei ainoastaan Alankomaissa. Tästä pääsenkin seuraavaan aiheeseen. Brexit tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden tästä näkökulmasta. Meillä on lukuisia vaihtoehtoja, kun nettomaksaja on päättänyt jättää unionin. Meidän tulisi osoittaa nyt kaikille nationalisteille, että EU ei ole mikään juna, joka vain junnaa raiteillaan niin, että vaaditaan aina kriisin jälkeen entistä enemmän jäsenvaltioilta ja että ainoa vaihtoehto olisi hypätä pois junan kyydistä. Meidän tulee osoittaa, että ihmiset todella voivat vaikuttaa tämän junan ajosuuntaan. Sen takia kansallisten parlamenttien ääntä ei voida jättää huomiotta. Haluan selkeästi tuoda esille meidän näkemyksemme Euroopan tulevaisuudesta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me haluamme pientä tehokasta unionia, unionia, jossa ne hankkeet, jotka ovat rajat ylittäviä, ovat painopisteinä. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö olisi näissä tapauksissa normina eikä poikkeuksena. Jos pumpataan rahaa EUn toimielinten kautta, niin silloin yhteistyö kyllä kutistuu minimiin. Brexitin jälkeen tarvitaan sovitettua budjettia niin, että maksuosuudet jäsenvaltioissa eivät kasva. Vain sillä tavalla voimme varmistaa tuen MFFlle ja saada väestön luottamuksen takaisin. Käyn mielelläni keskustelua kanssanne. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Merci. Kiitos herra alkaja. Nyt puheenvuoron saa. saavat ne, jotka ovat puheenvuoroa pyytäneet. Nyt kymmenen henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa kaksi minuuttia puheaikaa. Jos tässä aikarajassa pitäydytte, niin olen kiitollinen. Ensimmäiseksi Andrei Snatsta. Hän edustaa Puolan parlamenttia. Peut-être a-t-il dû nous quitter. Kenties hän on poistunut salista. Onko näin? E, dziękuję panie przewodniczący. Ze względu na... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aikaa ei ole paljon, joten pyrin puhumaan lyhyesti. Puolan hallitus ja Puolan parlamentti seuraavat budjettikeskustelua ja korostamme sitä, että meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on jo toiminut esimerkiksi kohesio- ja politiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa. Olemme sitä mieltä, että aivan niin kuin komission jäsen Oettinger juuri totesi, niillä on todella paljon lisäarvoa, eurooppalaista lisäarvoa. Me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että kohesiopolitiikka laajoin instrumentein on hyvä väline, joka auttaa jäsenvaltioiden välistä lähentymistä. Tämä korkeatasoinen lisäarvo liittyy mielestämme infrastruktuurihankkeisiin ja vetoamme teihin, että kun ryhdytte työstämään uutta monivuotista rahoituskehystä, vetoamme, että muistatte siihen, että EU-rahoituksella täytyy tukea tällaisia suuria hankkeita, kuten Via Baltica tai Via Carpathia. Nämä ovat todellisia avainhankkeita, eivät ainoastaan Pohjoismaille tai Keski-Euroopan maille. Ei, ne ovat tärkeitä hankkeita koko Euroopalle. Puolan hallitus ja parlamentti ovat vakuuttuneita siitä, että se, mitä me ehdotamme kohesiopolitiikan tai yhteisen maatalouspolitiikan osalta voi olla hyvä vastaus näihin suuriin haasteisiimme, kuten ilmastonmuutokseen tai kiertotalouteen tai innovaatioiden vauhdittamiseen, myöskin digitaalisiin markkinoihin. Kiitoksia. Je vous remercie. La parole est maintenant... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Jan Kreiner Itävallan parlamentista. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, to keep things short, I Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti kommentoin vain kysymystä, joka liittyy omiin varoihin. Minun mielestäni on monia veroja ja olisi ehkä hyvä idea, että jäsenvaltiot voisivat kerätä äh, näitä kansallisella tasolla, koska tässä tulisi tällainen klassinen vangin ongelma eteen, esimerkiksi vero, Jos vain yksi maa tekee, se haittaa itse omaa talouttaan. Sama koskee rahoitustransaktioveroa tai sitten kolmas mahdollisuus vero hiilidioksidipäästöistä. Sekin vahingoittaisi vain kansallisia aloja tai jäsenvaltioita, jos ne itse yksipuolisesti ryhtyvät tällaiseen, joten silloin, kun EU-tasolla mietitään omia varoja, pitäisi keskittyä veroihin, jotka jäsenvaltiot voivat itse kerätä tehokkaalla tavalla. Meillä oli sitten ylijäämää itsellemme ja tämä vaikuttaisi myönteisesti jäsenvaltioihin ja niiden yhteiskuntiin ja EUlla olisi tarvittavia varoja tärkeisiin hankkeisiinsa ja varoja, joita jäsenvaltiot eivät tai eivät halua antaa EUlle. Silloin kaikki varmasti hyötyisimme tästä. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa budjetin yleisesittelijä 2018 Sigrid Muresan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja komission ja sen Öttinger, hyvät kollegat, on selvää, että tehtävä edessämme on antaa unionille uusi monivuotinen rahoituskehys, joka selkeästi määrittelisi Euroopan kansalaisten ja instituutioiden välisen suhteen seuraavalle vuosikymmenelle. Minun näkemykseni on, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino perinteisten prioriteettien, jotka olivat maatalous- ja kohesiopolitiikka, joka on tärkeää, koska tässä pyritään auttamaan kaikkein vähiten kehittyneitä aloja Euroopassa ja, ja tässä tähän liittyy myöskin elintarviketurvallisuus ja sitten uusien prioriteetin välillä, jotka ovat turvallisuuden lisääminen kansalaisille, että tehdään nämä puolustus, puolustusaloissa ja torjutaan terrorismia ja innovaatio, tutkimus ja tehdään kilpailukykyisempää ja tulevaisuusorientoitunutta taloutta. Me tarvitsemme tasapainoa näihin ja tarvitsemme myöskin joustavuutta. Ja kun neuvottelimme unionin talousarviosta 2018, niin havaitsimme, että MMF 2014-2020 siitä päätettiin 2013, kun emme voineet ennakoida pakolaiskriisiä tai terrorismihaasteena nämä turvallisuuskriisit. Joten meidän täytyy nyt vielä kerätä varoja kaikille tärkeälle samanaikaisesti, kun pyrimme vaikuttamaan pakolaiskriisiin ja annamme Turkille niin, niin paljon ja esirahasto. Se oli 200 miljardia euroa investointeja unionin jäsenvaltioita varten. Me kasvatimme sitä, koska se oli hyvä ja samanlainen on Afrikas, Afrikallekin. Joten joustavuus on tärkeää, koska muuten 2024-2025 olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy kertoa kansalaisille, että jos jotain odottamatonta tapahtuu, meidän prioriteettimme ovat vaarassa. Ja sitten lopuksi vielä kuulin kollegoita, jotka ovat myöskin huolissaan siitä, että maksaisivat euron lisää Euroopan talousarvioon. Meidän täytyy päättää poliittisista prioriteeteista mitä me odotamme unionilta. Ja jos me kaikki sanomme, että haluamme unionin tekemään enemmän turvallisuuden, ulkorajojen turvallisuuden ja puolustuksen osalta, terrorismin torjunnan osalta ja niin poispäin, meidän täytyy olla rehellisiä ihmisille ja unioni ei voi tehdä enempää vähemmillä resursseilla. Totta kai toimenpano on tärkeää totta kai parempi varojen käyttö on tärkeää ja komissio tekee jo paljon tässä, mutta me emme voi saavuttaa enempää vähemmällä. Ja kun nyt kuuntelin tässä kollega Alkaajaa ja eh, Italian Kraineria, niin kollegat, jotka sanovat, että emme halua maksaa senttiäkään lisää, niin todellisuus on seuraava. Jos me haluamme, että unioni tuo lisää, niin totta kai me tarvitsemme eh, budjetin kasvattamista ja viesti kollegoille on seuraava. Kyllä, jos se tarkoittaa sitä, että täytyy maksaa hiukan enemmän talousarvioon, niin sitten myöskin saadaan enemmän näitä hyötyjä, joita jäsenvaltioiden kansalaisetkin odottavat unionin tuovan, joten loppujen lopuksi jokainen jäsenvaltio, kun ajatellaan nettohyötyjä, niin eivät ole huonommassa asemassa tämä minun puoleltani. Kiitos, että annoitte minun puhua minuutin pidempään. Kiitos. Ja nyt Matias Virt, Unkarin parlamentista, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. A két... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. MFF vuoden 2020 jälkeen tarkoittaa paljon uusia haasteita. Me ensinnäkin Brexitin takia menetämme paljon varoja. Toinen hyvin tärkeä haaste on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aiheuttamat kulut. Täytyy ajatella myös Länsi-Balkanin laajentumista. Sekin tarkoittaa lisämenoja. Tulon menetysten kompensoimiseksi meidän tulisi toteuttaa tämä maksuosuuksien kautta, ei niin, että perinteiset politiikan alat EU-ssa kärsivät. On hyvin tärkeää, että tuemme lähentymistä ja kilpailukykyä myös tulevassa politiikassa. Näin ollen me emme tue sitä, että huomattavissa määrin kohesiopolitiikkaa leikattaisiin. Mielestämme ennen kaikkea tulee määritellä uuden budjetin painopisteet ja sen jälkeen määritellään resurssit. Meillä on oltava puitteet, jotka ovat avoimet, yksinkertaiset ja toimivat kaikkien kannalta hyvin. Unkari on valmis lisäämään budjettimaksuosuuksiaan kaudelle 2020 ja sitä eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että noustaan yli yhden prosenttiyksikön BKTL-osuuksina. Me tarvitsemme kunnianhimoisen yksityiskohtaisen ehdotuksen, joka on tarkkaan harkittu. Komissio siis ehdo, esittää, esittelee ehdotuksensa äh, viimeistään 2020, jotta neuvosto ja parlamentti voivat äh, saada lainsäädäntötyönsä ajoissa valmiiksi. Käytännössä me tarvitsemme mahdollisimman nopeasti sopimuksen, koska oikeusvarmuus ja rahoitusvakaus täytyy taata EU-varojen käyttäjille. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Elians Mirjan Tuss hän on Kyproksen parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy myöntää, että se mitä herra Oettinger sanoi oli kovin mielenkiintoista ja haluaisin korostaa, että tässä täytyy myöskin valita uusia lähestymistapoja uudelle monivuotiselle rahoituskehykselle niin, että kriiseistä päästään tehokkaammin eteenpäin. Meidän täytyy varmistaa myös, että erityisen velkaantuneet maat saavat tukea EUn talousarviosta. Myöskin tästä komission jäsen puhui. Solidaarisuusperiaate pitäisi ankkuroida uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, varsinkin kun kyse on yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kohesiopolitiikasta vuodesta 2020 eteenpäin. Tarkoituksena on juuri tasapainottaa alueellisia eroja. Samanaikaisesti täytyy varmistaa, että ulkorajat voidaan turvata ja myöskin energialähteistä täytyy pitää huolta – jotka nyt sitten alueellamme on löydetty ja tietyt maat eivät saa myöskään rikkoa eurooppalaisia etuja kohtaan. Euroopan täytyy monivuotisessa rahoituskehyksessä tukea tehokkaasti investointeja omien energialähteiden käyttämiseksi. Tämän lisäksi haluaisin viitata, että yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka ovat merkittävässä roolissa kun kyse on taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisestä eli eriarvoisuuden vähentämisestä jäsenvaltioiden välillä. Täytyy varmistaa, että nämä poliittiset toimintaketket ovat edelleen korkean prioriteetin toimia seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja että niiden osuudet pysyvät ennallaan. Olemme samaa mieltä Bulgarian puheenjohtajan, puheenjohtajavaltion kanssa – mitä tulee taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamisesta. Ja kun kyse on sitten tästä jakoavaimesta kohesion osalta, myöskin kansalliset ja alueelliset erityispiirteet on otettava huomioon, varsinkin mitä tulee näille syrjäisille alu- mitä tulee näihin syrjäisiin alueisiin. Euroopan komission aloitteet nuoriso, nuorisotyöllisyys puolella, joiden tarkoitus on johtaa hyvin työpaikkoihin, niitä tulisi laajentaa. Ja kansallisten koulutusjärjestelmien, ammattikoulutusjärjestelmien kansallisella tasolla niitä tulisi yhdistää, yhtenäistää ja sopeuttaa myöskin digitaaliseen talouteen, jotta uudet työllisyysmuodot otetaan huomioon ja samoin työmarkkinaosapuolet tulisi ottaa enemmän huomioon. Nyt Euroopan parlamentin jäsen, Ekon valiokunnan varapuheenjohtaja Papadimullis saa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin yhteisesittelemme sanoivat, monivuotisesta rahoituskehyksestä meidän pitää investoida enemmän yhteiseen tulevaisuuteemme. Kaikki jäsenvaltiot voittavat, jos näin teemme. Sekä ne maat ovat nettomaksajia, jotka ovat nettosaajia. Tietenkin pitää pyrkiä tehdä enemmän vähemmän rahalla 0,3 prosenttia on sitten se alhaisin taso, joka parlamentin pitäisi hyväksyä. Ja parlamentin pitää pysyä erittäin tiukkuna neuvottelujen loppuun saakka, mitä tulee tähän lukuun. Ja olenkin vahvasti sitä mieltä, että meidän pitäisi tehostaa Erasmus Plus-ohjelmaa, horisontti-ohjelmaa, niin, että varmistaa, että yksikään euro, jota käytetään kohesiopolitiikkaan ja mm, verkkojen Euroopan ohjelmaan, ei ole niitä pois. Sitten uusia tavoitteita on tullut maahanmuutto-ongelma, terrorismin uhka, joten jäsenvaltioiden täytyy antaa enemmän varoja. Meillä pitää olla kunnianhimoisempi EU-budjetti tuleviksi vuosiksi. Tarvitaan enemmän rahaa. Tarvitsemme pari uutta tulonlähdettä esimerkiksi jonkinlainen kerasiinivero kerosiinivero, hiilidioksidivero. Tätä kautta voidaan saada huomattavikin tulovirtoja EU-budjettiin. Samanaikaisesti voidaan estää sitten veropolkumyönti yhteistä EU-lainsäädäntöä tarvitaan ja näiden varoja pitäisi mennä suoraan EU-budjettiin. Mielestäni parlamentin ei pidä vain tukea ehdotuksia tässä aloitteessa, vaan meidän pitäisi olla vieläkin kunnianhimoisempia ja vaatia enemmän. Jotta voidaan vastata paineisiin joissakin maissa, jotka ovat varsin itsekkäitä, mitä tulee yhteisiin eurooppalaisiin pyrkimyksiin. He eivät halua itse antaa paljon mitään, mutta ottavat kyllä kaiken vastaan. Siitä no. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Kristos Staikuras Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Toivon. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan yhdentyminen on lukuisten haasteiden edessä. Ja, nyt vaaditaan nykyaikaisempaa, modernimpaa, monivuotista rahoituskehystä. Mutta kuitenkin meidän täytyy yhdessä sopia siitä, ja saada aikaiseksi suurempaa joustavuutta, avoimuutta, eurooppalaista lisäarvoa ja myöskin suurta vipuvaikutusta. No miltä nyt sitten tuo valikoima näyttää, niin kuin komission jäsen totesi. Tärkeää on, että perustoiminnot täytetään, investoinnit julkisiin toimiin jakaminen ja talouden vakauttaminen ja täytyy saada myöskin aikaan kannustumia jäsenvaltioille ajatellen myönteisiä uudistuksia. Täytyy vahvistaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja tasapainottaa myöskin rahoitus ja perusoikeudet, kuten esimerkiksi oikeusvaltio, periaate, myöskin Maahanmuutto, pakolaiskysymykset on otettava huomioon juuri nyt tällä hetkellä, kun nuo pakolaisvirrat jakautuvat niin epätasaisesti eri jäsenvaltioiden kesken. Yhteisen maatalouspolitiikan täytyy pysyä koskemattomana ja myöskin maaseudun kehittäminen on huomioitava. Me tarvitsemme enemmän investointeja tutkimukseen, kilpailukykyä täytyy vahvistaa ja edistää ja tarvitsemme lisäsuojaa ulkorajoille – on myöskin vahvistettava saarialueita, saatava nuoret yhteiskunnallisiin toimintoihin mukaan ja on myöskin vahvistettava siirtymistä digitaalitalouteen. Ja nyt täytyy lähteä liikkeelle tämänhetkisestä budjettimaastosta, mutta myöskin uusia varoja tarvitaan, jotta kaikkiin näihin kysymyksiin saadaan vastaus. Dan. Kiitos nyt Dan Barna Romanian parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Tämänpäiväinen keskustelu liittyy MFFään ja myös siihen laajempaan keskusteluun, jota käydään EUn tulevaisuudesta ja rakenteista. Ensimmäinen yleisajatus, kun määrittelemme EUn mm, painopisteitä ja budjettia, ei saa käydä niin, että tehdään selkeä ero nettomaksajien ja nettosaajien välillä. Meidän tehtävämme on pienentää eroa, ei suinkaan leventää kuilua. Tarvitaan avoimuutta ja demokraattista valvontaa EUn budjettiasioissa. Kansalaiset eivät niinkään luota unionin prioriteetteihin. Meidän tulee perustella tätä hyvin monimutkaista järjestelmää paremmin kansalaisille niin, että päätökset olisi helpompi sitten poliittisesti toteuttaa. Tämän tulisi heijastua myös tuleviin keskusteluihin niin, että jokaisen jäsenvaltion näkymät huomioidaan. Brexit tarkoittaa sitä, että EUn budjetin tulisi pienentyä ennen kaikkea 2020 jälkeisellä kaudella. Ja aukko tulee kattaa niin, että kohtuutonta taakkaa ei jäsenvaltiolle koidu omat varat tulisi löytää uuden sukupolven politiikasta, tutkimuksesta ja kehitystyöstä ja innovoinnista. Mekanismeja myös täytyy jatkossa yksinkertaistaa MFFssä ja samaan aikaan on myös tunnistettava uusia rahoitusvälineitä, jotta saamme rahoitusta omille varoille. Näin EU voisi vastata paremmin tuleviin haasteisiin, esimerkiksi turvallisuuden ja maahanmuuton alalla. Meidän on oltava luovia sen suhteen, miten budjetti rakentuu, ja on oltava myös joustavia. Lopuksi haluan korostaa sitä, että se, miten tuleva MFF rakennetaan, määrittelee pitkälti EUn tulevan toiminnan suojaajana. Me katsomme, että kun priorisoimme EUn uuden sukupolven politiikkoja, esimerkiksi digitaloutta tai digitaalisia sisämarkkinoita, niin joudumme kiinnittämään huomiota myös perinteisiin politiikan aloihin jäsenvaltioissa. On äärimmäisen tärkeää kehittää edelleen ja ylläpitää ja sopeuttaa nykynäkymiin koheesiopolitiikkaa ja yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ne tulee säilyttää toiminnan keskiössä myös 2020 jälkeisellä kaudella. Kiitos. Sitten Sofia Rivero, Portugalin parlamentista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tässä teidän oikealla puolellani. Komission jäsen Oettinger vetosi meihin, että parlamentissa oltaisiin joustavampia ja samoin myöskin muissa EU-toimielimissä, kun ajatellaan neuvotteluja MFFstä, mutta olen kuitenkin huolissani siitä, että joustavuus, kun ajatellaan Brexittiä ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisia vaatimuksia, on jo kärsinyt kovasti siitä. Viime viikolla komissio taas kohesiopolitiikka politiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa niiden osalta totesi, että me parhaimmillaankin päästään samaan rahoitusosuuteen kuin nyt ja ympin kohdalla puhuttiin jopa 30 prosentin leikkauksista. Se olisi katastrofaalista. Me uskomme, että tavoitteiden asettelu yhteisessä maatalouspolitiikassa juuri nyt tällä hetkellä ei saa joutua kovan painostuksen alaiseksi, sillä YMPlläkin on suuria haasteita edessä, esimerkiksi markkinoiden muutokset, uudet markkinointiketjut, elintarvikeketjut, uudet elintarvik- haasteet elintarvikeiden osalta, kestävä kehitys ja myöskin varojen sopeuttaminen kun ajatellaan tuottaja- ja kuluttajahintoja. Me tarvitsemme kestävää tilanteen analysointia aivan yleisellä tasolla. Ja maatalous, maataloutta ei saa kohdella kaltoin. Ei saa tässä harjoittaa uutta politiikkaa maatalouspolitiikan kustannuksella, sillä se todellakin vaikeuttaisi tilannetta. Maatalouspolitiikka vaikuttaa suoraan 90 prosenttiin Euroopan alueesta, koska kyseessä on maaseutua. Kiitos. Kiitos. Nyt Heira Simoras Kreikan parlamentista, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Persi. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuonna Roomassa unionin johtajat halusivat, että saisimme vahvemman, avoimemman, demokraattisemman Euroopan, jolla olisi enemmän taloudellista painoarvoa ja kohesiota. Näiden toiveiden toteuttamiseen tarvitaan poliittista tahtoa. Tarvitaan myös rahoitusta kaiken tämän tueksi. Komissio ehdottaa kuitenkin leikkauksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan noin 5 prosentin verran. Kohesiopolitiikkaan ja rakennerahastoihin on edetetty noin 10 prosentin leikkausta. Brexitin jälkeen näin varmasti tapahtuu. Entäpä sitten muut leikkaukset, joita aiotaan toteuttaa? 20 prosenttia rakennerahastoihinko? Arvoisa puheenjohtaja, me olemme nyt hyvin tärkeässä taitteessa. Kyse on sosiaalisesta syrjäytymisestä, epätasapainosta, maahanmuutosta, työttömyydestä – ja näin ollen ehdotamme, että emme leikkaa kohesiopolitiikalta, vaan pikemminkin lisäämme tukea vähemmän kehittyneille alueille, joissa on eristäytymisen, syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Täytyy muistaa myös saarialueet. Kun kyse on maahanmuutto-ongelmista, niin nämä ovat valtavia ongelmia. Suljemmeko me silke, silmämme näiltä? Tämä vaikuttaa myös talouden kautta tilanteeseen. Jäsenvaltiot eivät löydä enää kirstun pohjalta rahaa äh, näiden ongelmien ratkaisuun. Ja sitten seikka, jonka myös muutkin kollegat ovat maininneet. Mistä rahat otetaan kaikkien näiden tehtävien hoitamiseen? Eilen keskustelimme valtavista rahamääristä, jotka me menetämme veren, veronkierron kautta. Eikö pitäisi pyrkiä saamaan nämä yritykset maksamaan veronsa niin, että olisi sellainen järjestelmä, että pääsisimme eroon taloudellisesta ja sosiaalisesta polkumyynnistä. Se on riasana monissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Saksan ylijäämä tällä hetkellä on noin 8,1 prosenttia suhteutettuna BKT. -hän varmasti tarvitaan jonkinlainen kasvu ja työpaikkoihin liittyvä sopimus niin, että voimme auttaa Euroopan kansalaisia ja reaalitaloutta. Meidän on tarjottava oikeuksia ja mahdollisuuksia työtä tekeville ihmisille. On varmistettava, että ihmisillä on sosiaalisia oikeuksia, työoikeuksia niin, että kohesio lisääntyisi. Tämän päivän politiikka, joka on aiheuttanut vahinkoa Euroopalle ja joka on johtanut siihen, että mukalaisvihamieliset voimat ovat nousseet. Nyt tarvitaan sosiaalista kohesiota ja kestävämpää toimintatapaa. La parole maintenant. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Jörgen Andersen. Hän on Ruotsin parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Tack. Tack, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että tulee yllätyksenä. Ehkä olette kuulleetkin, että yleinen kanta Ruotsissa on, että haluaisimme hiukan rajoittavampaa budjettipolitiikkaa. Mielestäni tämän päivän keskustelu on kuitenkin tärkeää. Olen tyytyväinen, että puhumme ja kerromme, mitä olemme mieltä ja miltä meistä tuntuu, niin että meillä on jonkin verran, jonkinlainen kuva siitä, mitä haluamme saada irti EU-yhteistyöstä. On tärkeitä tehtäviä, joita meidän pitää yhteisesti rahoittaa ja kehittää, mutta kunnianhimon taso, johon pyritään, tuntuu vaihtelevan eri kollegoja kuunnellessa, kun ajatellaan sitä, mitä budjetilla pitäisi saavuttaa. Ja minusta me puhumme joistakin erittäin relevanteista kysymyksistä, mutta jotkut asiat taas hoidettaisiin paremmin toisella tavalla. Esimerkiksi jotkut ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi stimuloida kasvua EU-budjetista. Jotkut taitavat sanoa, että sata 50 miljardia on EU-budjetti. Mutta mielestäni on kuitenkin parempiakin keinoja saada aikaan vaurautta ja kasvua. Ehkä he yliarvioit, minkälaisia mahdollisuuksia EU-talousarviolla on, miten voidaan vähentää epätasapainoa ja jakaa yleistä hyvinvointia. Ehkä meidän pitäisi keskustella paremmin, miten voimme kehittää sisämarkkinoita. Ehkä meidän pitäisi puhua enemmän siitä, kuinka voimme toimia protektionismia vastaan euroalueella. Minusta sillä olisi paljon suurempi vaikutus vaurauden jakamisen kannalta. siitä on vasta hyötyä yrityksiä, jotka toimivat vauraissa maissa, ne voisivat sijoittaa tehtaitaan vähemmän, vähemmän pärjääviin maihin. Ja tämä olisi kiinnostava äh, suunta. Olisi hyvä, että puhumme näistä asioista yhdessä. Tämä on jo askel eteenpäin, että yleensä puhumme näistä asioista kunnolla. Alexander. Kiitos ja viimeisenä puhujana Aleksandar Ivanov Bulgarian parlamentista. Olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, vaihdan nyt äidinkieleeni. Keskustelu, jota nyt käydään tässä salissa, jota käydään myöskin eri tasoilla, on tärkeä. Meidän pitäisi tässä pyrkiä pääsemään kohti päätelmiä, joka sisältäisi, ottaisi mukaan ja huomioon kaikki jäsenvaltiot ja myöskin, jonka tuloksena olisi laadukkaammat yhteydet jäsenvaltioiden välillä, mutta täytyy myöskin pohtia tätä tutkimusta, joka toimitettiin 2015 ja 200 15 miljardia euroa ei päätynyt kansallis- jäsenvaltioiden kansallisiin budjetteihin, joten pitäisi myöskin tarkastella rahoitusta tällä alalla, kun puhumme maksuosuuksien kasvattamista Euroopan budjettiin. Haluaisin vain muistuttaa tästä. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin mainita, vaikka ollenkaan komission jäsen Öttingen ole enää paikalla, kun me puhumme kompromissista, joka meidän tulisi saada aikaiseksi. No sen pitäisi olla kompromissi kaikkien jäsenvaltioiden välillä, mutta tähän liittyy myöskin toinen tärkeä elementti. Järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Haluaisin rohkaista meitä kaikkia jatkamaan kohesiopolitiikan ja muiden politiikan alojen osalta, että niitä rahoitettaisiin edelleenkin samaan verran kuin aikaisemmin. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega, siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Meillä on vielä hieman aikaa aina kello 17.15 saakka. Käännynkin nyt MFFn yhteisesittelijöiden puoleen edustaja Tomaa ja herra Olbricht. Kenties lyhykäiset puheenvuorot tässä vaiheessa. Merci, monsieur le président. Je vais effect... Kiitos puheenjohtaja. Todellakin puhun lyhyesti, koska aivan niin kuin kansallisten parlamenttien kollegat, minäkin katson, että tämä keskustelu on äärimmäisen ää, mielenkiintoinen ja sisältörikas. Jos me olisimme sellaisessa kokouksessa, johon kokoontuisivat toisaalta kansallisten parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat, niin varmasti helpostikin onnistuisimme pääsemään keskenämme sopimukseen. Mutta kollegat, nyt meidän tulee vielä vakuuttaa hallituksemme tästä ratkaisusta. Jan Albrecht ja minä itse olemme teidän käytettävissänne jotta niin kauan kuin tarpeen voimme jatkaa näitä keskusteluja kansallisten parlamenttien kanssa. Kiitos. Kiitos, Jan. Eh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Olen myös sitä mieltä, että keskustelu on hiukan erilaista kuin aikaisemmin on ollut näissä yhteyksissä. On käynyt useinkin niin, että keskustelut ovat varsin juhlallisia ja symbolisia nyt EU:ssa on aika vaikeat ajat. En halua puhua kriisistä, mutta vaikeaa kuitenkin on, joten meillä on myös vaikeita valintoja edessä. Ja yksi kommentti, joka on meille tärkeä, on, että erilaiset lähestymistavat eivät tarkoita oikeastaan sitä, että on poliittisia, poliittisia puolueiden välisiä eroja, vaan on myös eroja eri jäsenvaltioiden kesken. kun kollegat esittävät aivan saman näkemyksen kuin hallituksensa Tämä on tärkeä seikka panna merkille. Toiseksi kansalliset parlamentaarikot ja me olemme molemmat kansalaisten valitsemia edustajia. Meidän pitää reagoida niin kuin ihmiset todellakin haluavat. Jos ihmiset esimerkiksi pelkäävät ja haluavat turvallisuutta, yksi tärkeimmistä kysymyksistä, niin ihmiset sitten sanovat, no ok, voitteko te suojella äänestäjienne? Ja kysymys kuuluu, onko meillä tarpeeksi resursseja, jotta voidaan suojata rajat? Jos ette tiedä, katsokaa komission viime viikosta asiakirjaa. Siinä paperissa komissio toteaa, että tämä riippuu siitä, mitä haluaa. Lainaan tässä muistista. Jos halutaan heikko rajavalvonta, ok voi olla, siellä voi olla vaikka 5000 sotilasta, mutta jos halutaan parempi turva, sitten tarvitaan parikymmentä tuhatta sotilasta. Jos haluamme tehdä niin kuin jenkit, silloin pitäisi olla ainakin 100 000 sotilasta vartioimassa. Ainakin. No puhutaan nyt ihan vakavissamme. Joko me haluamme suoja, suojella rajoja ja tarvitsemme vaikka 80 000 tai 100 000 sotilasta, mutta mistä rahat tulevat? Ja äänestäjämme haluavat, että me suojelemme heitä. Jos näin on, niin miten sitä pitää käyttäytyä? Vähän niin kuin perinteinen maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka. Monien poliitikkojen mielessä tämä edustaa perinnettä, mutta käykää Bulgarissa, Tsekin tasavallassa, Puolassa ja näette, että kohesiopolitiikka politiikassa on usein kysymys tutkimuksesta ja innovaatiosta. Ei ole kyse maanteista. Kohesiossa on kyse siitä, että lähennytään eri tasoilla taloutta kaikki, mitä perinteinen kohesiopolitiikko sai aikaan, luotiin, rakennettiin vaikka jotakin ja ok. Tietysti kaikki vastustavat tällaista, koska se on rahan mutta jos investoidaan niin että on kyse jaetusta hallinnasta, niin tilanne on eri. Ja jaan muuten ko- ruotsalaisen kollegan näkemyksen. Me yliarvioimme EU-budjettia. Me olemme sitä mieltä, että voimme tehdä mitä tahansa sillä budjetilla. Emmekä ole silloin kyllä rehellisiä kansalaisillemme. Voimmeko vähentää nuorisotyöttömyyttä EU-budjetin kautta? Eihän tällainen asian käsittely edes ole mitenkään vakavamielistä. Jos voisimme Meillä voisi olla vipuvaikutus. Voimme auttaa joitakin prosesseja, mutta emme pysty ratkaisemaan ongelmia, koska jos me väitämme tätä, niin silloin ikävä kyllä, mehän silloin vain valehtelemme ihmisille, jos väitämme, että kaikki on mahdollista tätä kautta. Nyt on se hetki meille kaikille, että olemme hyvin konkreettisia ja olemme vakavissamme, koska ihmiset haluavat meidän puhuvan selvästi siitä, mikä on mahdollista tehdä ja mitä haluamme. Niin kuin Isabel Toma sanoi, me parlamentissa esittelyn olemme teidän käytettävissänne. Jos haluatte keskustella parlamentin kannasta, olemme aina valmiit olemaan yhteydessä teihin. Kiitos. Merci, merci ja Jan Olbricht. Kiitos Jan Olbricht ja Isabel Toma. Kiitos teille kaikille hyvät kollegat. Olemme nyt päässeet tämän konferenssin loppuun. Komissio haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Meillä on budjettipääosaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Niin paljon kiitoksia komission ja sen Öttingerin puolesta. Hänen piti lähteä, koska hänellä oli tapaaminen. En nyt suunnitellut puhuva niin, mutta ehkäpä voisi olla hyödyllistä myöskin tarjota Euroopan komission apua olla käytettävissä. Jos teillä on kysymyksiä, niin kuin herra Olbricht sanoi viime viikolla, komissio julkaisi tiedonannon tähän keskusteluun, joka käydään torstaina ja perjantaina. Ja haluaisin vain ilmaista teille kaikille vahvan kiinnostuksen toimia kansallisten parlamentin kanssa täällä ja myöskin kotona ja, ja myöskin vastaamme mielemme joihinkin kysymyksiin liittyen tähän asiaan tai monivuotisen rahoituskehykseen laajemminkin. Kiitoksia oikein paljon herra Arty, että sain puheenvuoron. Merci. Merci, Madame Calvi. Kiitos Rouva Kalvinio, kiitos teille kaikille. Nyt olemme päässeet konferenssin loppuun. Olemme voineet arvioida sitä, missä määrin meillä on jaettu vastuu harteillamme. Te tulette kansallisista parlamenteista, me olemme täällä Euroopan parlamentissa. Kyse on demokraattisesta vastuusta talouspolitiikassa ja myös budjettipolitiikassa. Meidän tehtävämme on valmistella tulevaa monivuotista rahoitus kehystä. Se sitoo meitä kaudelle 2021-2027. En salaa sitä, että minun ainakin on vaikea kuvitella, mitä tapahtuisi sitten vuonna 2025 tai 2027. Monivuotinen rahoituskehys tällä kaudella on ollut koetuksella, kun sitten tuli eteen ennakoimattomia tapahtumia, kun kriisejä äh, syttyi syntyi. Ajattelen tässä ennen kaikkea hyvin massiivista maahanmuuttokriisiä vuonna 2015. Silloin syntyi kuva Euroopasta varsin toimintakyvyttömänä. Piti toimia budjetin ulkopuolella. Meillä on tällainen budjettigalaksi oikeastaan eriä budjetin ulkopuolella vaikka kuinka paljon. Meidän budjettimme tulisi kuitenkin olla ymmärrettävissä. Sen tulisi olla helppo, selkeä kansalaisten silmissä pitäisi ymmärtää, mikä on Euroopan tavoitteena, mikä on meidän visiomme tälle Euroopalle, eh, jota me kaikki haluamme, jotta voimme valmistautua tulevaan, voimme suojata Eurooppaa riskeiltä ja ottaa huomioon myös globalisaation haasteet. Kyse on toimesta, joka todella eh, vaatii sitoutumistamme. Euroopan unionin budjetti rahoitetaan tällä hetkellä omin varoin Kyse on tullimaksuista ennen kaikkea. Tullimaksut muodostavat tuskin 10 prosenttia budjettivaroista, entäpä sitten loput 90 prosenttia. Ne tulevat kansallisista budjeteista, eli te äänestätte niistä varoista, joista on kyse. Meillä on vain menopuolen vastuuta. Meidän tulisi päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä ovat hyödyllisiä menoeroja, minkä kautta saamme lisäarvoa. Tarvitaan lisää lisää omaa, omia varoja. Äh, meillähän on Montin korkean tason työryhmä, joka on pohtinut omien varojen kysymystä. Ja omien varojen tarkoittuna ei ole se, että saadaan uusia budjettituloja, äh, ikään kuin lisätuloja. Ja näin ollen sitten pienennettäisiin jäsenvaltioiden makso, maksuosuuksia, jotta verotaakka, jonka veronmaksajat joutuvat maksamaan, ei kasvaisi. Nämä uudet Omat varat voisivat siis vähentää äh, kansallisia maksu osuuksia ja päästäisiin tästä äh, oikeutetun tuoton äh, mm, haarniskasta eroon. Kaikki ajattelevat sitä, mitä ne saavat takaisin. Toisaalta meillä on nettomaksajia ja toisaalta nettosaajia. Omien varojen etuna olisi se, että pääsisimme tästä tyranniasta eroon kun kaikki laskevat, mitä ne saavat ja mitä ne maksavat budjettiin. Kyse on tulevasta monivuotista rahoituskehyksestä ja sen yhteydestä uusiin omiin varoihin. Toivomme, että neuvosto kuulee nämä viestit, mutta eh, ensimmäisten tietojen perusteella emme ole kovinkaan luottavaisia. Teillä kansallisissa parlamenteissa ja meillä Euroopan parlamentissa on tehtävä. Meidän on painostettava hallitusta ja valtion päämiehiä, omia hallituksiamme. Meidän on myös saatava yleinen mielipide tietoiseksi jäsenvaltioissa ja Euroopassa siitä, että he ymmärtävät, mitä me yritämme saavuttaa. Kenties juuri kansalaiset, julkinen mielipide saa sitten hallitusten ja valtioiden päämiehet liikahtamaan ja hallitukset liikahtamaan. Kyse on näistä uusista haasteista, joista olemme keskustelleet. Maahanmuutto, turvallisuus, puolustus, digitaalisuus, kyberhyökkäykset, kun ajatellaan, että netin jättiläiset eivät maksa veroja Eurooppaan, niin kyllä tämä on osittain myös eurooppalaisten vika. Me olemme halunneet kilpailla ja olemme halunneet houkutella näitä netin jättiläisiä tänne. Eli meillä on kaikilla yhteisvastuu ja tarvitaan todellista solidaarisuutta. Jos haluamme vastata näihin uusiin haasteisiin, niin onko sitten 1,1-1,3 prosentin budjetti riittävä? Kenties tarvittaisiin enemmän. Me emme kuitenkaan lisää julkisia menoja Euroopassa. Jos kansallisesti työssänne havaitsette, että kansallisvaltiot toteuttavat suverenia toimivaltuuksiaan, kun kyse on esimerkiksi puolustuksesta, maahanmuutosta, pyrkimyksestä mm, esimerkiksi mm, sulkea pois nämä maahanmuuton väylät ja lähteet. Ja kenties Euroopan tasolla olisi tehokkaampi toimia, niin voidaanko sitten ajatella tämän hypoteesin pohjalta, että ne resurssit, joita käytetään kansallisesti, siirrettäisinkin Euroopan unionin budjetin tasolle ja toimittaisiin näin tehokkaammin. Jos unionin budjettia sitten kasvatettaisiin, niin vastaavasti voitaisiin vähentää kansallista budjettia. Näin julkisten menojen konsolidointi Euroopassa ei Euroopan toimien takia mm, horjahtaisi. Ilman joustavuutta me emme voi ottaa huomioon ennakoimattomia tapahtumia. Tästäkin näkökulmasta meidän on valmisteltava tulevaa MFF. Kyse on siitä, mikä on meidän yhteinen visiomme unionin Euroopan tulevaisuudesta? Mikä tulisi olla Euroopan kunnianhimon taso? Jos meillä on yhteinen visio ja yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet, niin tästä täytyy sitten tehdä johtopäätöksiä myös budjetin osalta. On vakuutettava jäsenvaltiot, että jotta voimme valmistautua tulevaan kansalaisten etu mielessämme, heille annettava luottavaisuutta ja tarvitsemme tähän lisää Eurooppaa. Näillä sanoilla ehdotan, että tapaamme syyskuussa 2018 seuraavassa parlamenttien välisessä kokouksessamme Viinissä. Puheenjohtajavaltionahan tuolloin toimii Itävalta. Silloin meillä on mahdollisuus käsitellä tulevaa monivuotista rahoituskehystä, mutta varmasti nyt jo olette kansallisissa parlamenteissanne sitoutuneet käymään keskustelua tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me osaltamme sitoudumme käsittelemään tätä kautta 2021-2027. Suoraan sanottuna me, meillä ei ole vara tässä levätä laakereillamme. Totean, että tämä kokous päättyy. Me tapaamme seuraavassa kokouksessamme ja Bulgaria puheenjohtajavaltiona on tässä vieressä toiminut hyvin tehokkaasti. Haluan toivottaa teille hyvää kotimatkaa kansallisiin parlamentteihin. Näkemiin. Luigi.